Mitchell. I think so. Okay. Als nächster Punkt der Tages... Seuraavana kohtana esityslistalla on, on nyt Eurooppa-neuvoston kokouksen, äh, Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmistä 18. ja 19. lokakuuta. Ja tästä annankin, samalla kun toivotan tervetulleeksi Eurooppa-neuvoston pysyvän puheenjohtajan herra Van Rompuyn. Olkaa hyvä, herra puheenjohtaja. Mr. President, Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Eurooppa-neuvostossa aluksi juhlistimme lyhyesti Nobelin rauhanpalkinnon saamista. Sehän osoitettiin menneistä hyvistä töistä. Se velvoittaa meitä tekemään entistä enemmän tulevaisuudessa. Tämän positiivisen aloituksen jälkeen keskityimme näihin pääasioihin Eurooppa-neuvostossa ensiksi sopimukseen kasvuista ja työpaikoista, joka hyväksyttiin viime kesäkuussa, ja siitä, kuinka voisimme syventää talous- ja rahaliittoa. Siitä oli julkaistu väliaikaraportti. Keskustelimme myös lyhyesti joistakin ulkopoliittisista kysymyksistä ja keskustelimme asiasta, joka on tässä talossa ollut myös keskustelun keskiössä, nimittäin EKP-neuvoston avoimen paikan täyttäminen. Tämähän tuli esille kokouksen alussa ja myös parlamentin puhemies otti esille tämän avoimen paikan täyttämiskysymyksen. On selvää, että Euroopan unioni on vahvasti sitoutunut miesten ja naisten yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja näin ollen eilinen äänestys talousvaliokunnassa on selvä osoitus tästä. Ja on selvää, että sukupuolten väliset mahdollisuudet eivät välttämättä ole vielä täydellisiä, yhtäläisiä siis erityisesti Euroopan keskuspankissa, mutta emme saa unohtaa sitä, että henkilön pätevyyden pitäisi olla kuitenkin ratkaiseva tekijä, kun näitä virkoja nimitetään. Viime viikolla minäkin Euroopan neuvostossa esitin jäsenvaltioille, että niiden pitäisi esittää päteviä naispuolisia ehdokkaita erilaisiin talous- ja rahoitusalan johtopaikkoihin Euroopassa, erityisesti Euroopan keskuspankissa. Ja meidän täytyy jatkuvasti pitää kiinni tässä, tästä tasapainosta. Toivon, että kun nyt on entistä vahvemmin sitouduttu sukupuolten väliseen tasa-arvoon, niin parlamenttikin voi sitten nimittäessään EKP-neuvoston uutta jäsentä ottaa ainoaksi ratkaisukriteerikseen henkilön ammatillisen pätevyyden ja kokemuksen. Tämä avoin paikka täytyy täyttää mahdollisimman nopeasti. Nyt, hyvät kollegat, siirtyisin käsittelemään taloudellisia kysymyksiä, jotka olivat keskustelujemme keskiössä viime viikolla. Ensiksi kasvu ja työpaikat. On selvää, että työttömyys on huolestuttavan korkealla tasolla Euroopan unionissa. Meillä on 25 miljoonaa työtöntä ihmistä ja erityisesti nuorisotyöttömyys on hurjaa. Ja ensi vuoden kasvuennusteet ovat parhaimmillaankin hyvin vaatimattomia. Olen erittäin tietoinen siitä, miten raskasta tämä on eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Monissa maissa sopeutumistoimet ovat venyneet, ne ovat erittäin raskaita kaikille kansalaisille, mutta meidän täytyy entistä tarmokkaammin pyrkiä pääsemään eroon kriisistä, muistaen, että budjettivajeita ja kilpailukyvyn parantamista olisi pitänyt tehdä jo ilmankin tätä talouskriisiä. Koska tilanne on niin vakava, meidän täytyy jakaa taakka oikeudenmukaisesti ja tehdä kaikkemme, jotta työllisyys paranisi. Tässä eurooppalaiset välineet ovat hyvä keino. On tärkeää, että työpaikkojen luominen ja sosiaalisesti osallistavan yhteiskunnan luominen on meidän päätavoitteemme. Meidän täytyy tehdä määrätietoisia päätöksiä, jotka johtavat konkreettisiin toimiin. Tämä on erittäin kiireellistä, erityisesti kun otetaan huomioon, että kesäkuussa hyväksyimme 120 miljardin tukipaketin, jotta voidaan yhtenäismarkkinoita kehittää ja saavuttaa Eurooppa 2020 tavoitteet. On myös tärkeää ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka tukevat sosiaalista osallisuutta, tutkimus- ja kehitystyön tukemista, teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamista ja kansainvälisen kaupankäynnin täysimääräistä hyödyntämistä. Marraskuun epävirallisessa Euroopan neuvostossa keskustelemme monivuotisista rahoituskehyksistä, me tarvitsemme eurooppalaisen budjetin, joka on kasvusuuntautunut. Vaikka se tällä hetkellä vastaa vain yhtä prosenttia Euroopan jäsenvaltioiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta, se voi, koska se on investointibudjetti, vaikuttaa huomattavasti talouskasvun elpymiseen. On selvää, että luottamus täytyy palauttaa euroalueeseen. Se on ehdoton ennakkoedellytys kotimaisen kysynnän ja talouskasvun vahvistamiseen. Me voimme kuitenkin huomata, että tiettyjä hyviä uutisia on ilmennyt viime aikoina. Ensiksi lainanoton korkoerot ovat pienenemässä useimmissa euroalueen maissa, julkiset vajeet on saatu kuriin kilpailukyky ja viennin kasvu ovat elpymässä useimmissa jäsenvaltioissa ja tärkeä elementti on tämä uusi yhteinen pankkivalvonta. Ja koska kaksi viikkoa sitten annoimme lopullisen siunauksen vakausmekanismista, tämä tarkoittaa sitä, että meillä on nyt 700 miljardin euron palomuuri käytössämme. Mitä tulee Kreikan erityistilanteeseen, niin voin todeta, että hallitusten ja valtioiden päämiehet suhtautuivat myönteisesti Kreikan tekemiin uudistuksiin ja annoimme kunnioitusta erityisesti tavallisten kansalaisten venymiselle. Euroryhmä aikoo perehtyä asiaan huolellisesti tulevan Troikka-raportin käsittelyn yhteydessä ja tehdä siitä sitten omat johtopäätöksensä. Ja arvoisat edustajat, seuraava pääkeskustelumme käsitteli euroalueen vahvistamisen väliraporttia, jonka olin laatinut yhteistyössä Euroopan komission puheenjohtajan, euroryhmän puheenjohtajan ja EKP-neuvoston puheenjohtajan sekä puhemies Martin Schulzin kanssa ja myös Euroopan jäsenvaltiot ja kansalliset parlamentit olivat tässä aktiivisesti mukana. Ja kiitän tässä yhteydessä kaikkia niitä valiokuntien puheenjohtajia, esittelijöitä ja muita asianosaisia, jotka ovat tähän myötä vaikuttaneet. Kyseessä oli siis väliraportti, jonka tarkoituksena oli selkeyttää käsitteitä ja luoda keskustelun pohja, jotta päätöksiä voidaan tehdä Eurooppa-neuvostossa joulukuussa. Tässä raportissa tuotiin esille jo hyviä saavutuksia sekä niitä alueita, jotka vielä tarvitsevat jatkotyöstämistä. Eurooppa-neuvosto antoi minulle mandaatin jatkaa tätä työtä ja esittää tiekartta joulukuun Eurooppa-neuvostoon, jotta me voimme saada aikaan kaikki ne palikat, joita tarvitsemme Euroopan talous- ja rahaliiton syventämiseen. On tärkeää, että rahoitusalan integraatio etenee. Kesäkuussahan me erotimme pankit ja valtiot toisistaan. Tämä oli tärkeä teko ja nyt keskeinen elementti on juuri tämä yksi yhtenäinen valvontavekanismi SSM, jonka tarkoituksena on ehkäistä tulevat pankkikriisit ja niiden leviäminen kaikkialle Eurooppaan. Tämän takia Euroopan neuvosto vaati, että tämä lainsäädännöllinen puitteisto pitää saada voimaan jo ensi vuoden alussa. Kun tämä on hyväksytty, SSM voi aloittaa toimintansa jo ensi vuoden aikana. Tämä antaa meille kaikille suuren vastuun jotta tästä kunnianhimoisesta aikataulusta voidaan pitää kiinni. Nyt meillä on hyvä hetki käsissämme, sitä emme saa hukata. Kun yhteinen pankkivalvoja tulee toimintaan, niin siinä yhteydessä täytyy pitää huolta seuraavista asioista. Ensiksi EKPn rahapoliittiset vastuut ja valvontavastuu täytyy erottaa toisistaan. Toiseksi Euroopan keskuspankin täytyy pystyä harjoittamaan valvontaansa suoraan ja eriytetyllä tavalla. Toisin sanoen kansallisia viranomaisia täytyy käyttää valvontatoimissa avuksi niin paljon kuin mahdollista. Toiseksi tässä SSM tulee käyttöön siten, että samanaikaisesti voidaan luoda rahoituspalveluiden yhtenäismarkkinat. Mekanismin täytyy olla myös osallistava ja avoin. Kaikki jäsenvaltiot ovat vapaita liittymään siihen. Sen avoimuuden tulee ilmetä sen hallintorakenteessa, sen tulee sisältää tarkat oikeudet ja velvollisuudet kaikille osapuolille. Yhteinen pankkivalvontajärjestelmä on ensimmäinen oleellinen askel kohti kattavaa ja integroitua rahoitussektorin puitteistoa. Muitakin toimia täytyy toteuttaa nopeasti, jotta voidaan harmonisoida ensiksi kansalliset kriisinratkaisumenetelmät ja talletussuojajärjestelmät ja myöhemmin ottaa käyttöön, kuten komissio on ehdottanut, yhtenäinen kriisinratkaisumekanismi. Kuten kesäkuussa sovittiin, Euroopan vakausmekanismi ja siihen liittyvä pankkien suora pääomittaminen on mahdollista, kunhan tehokas SSM on otettu käyttöön. Euroryhmää pyydetään laatimaan tästä operatiiviset kriteerit. Jotta talous- ja rahaliitto olisi entistä vakaampi ja toimivampi, meillä täytyy olla vahvemmat integroidut puitteistot budjettiasioihin ja talouspolitiikan koordinaation. Jos me käytämme hyvin kaikkia käytössämme olevia välineitä, six-packia, tulevaa two-packia, näitä lainsäädäntöpaketteja, Euroopan talouspoliittista ohjausjaksoa ja makrotaloudellista epätasapainotilanteiden menettelyä mukaan lukien maakohtaiset suositukset ja otamme huomioon vakauskoordinaation ja hallinnon liitty, liittyvään sopimuksen. Me olemme ottaneet jo merkittävän askeleen kohti finanssipoliittista ja taloudellista unionia. Jotta voimme pitää kiinni euroalueen pitkäaikaisesta vakaudesta, meidän täytyy olla valmiita käsittelemään paremmin taloudellisia shokkeja ja edistämään taloudellista yhtenäisyyttä. Ja minä sain kollegoiltani mandaatin juuri näitä asioita käsitellä ja laatia niistä kertomuksen joulukuun Eurooppa-neuvostolle. Ensiksi jäsenvaltiot voisivat ryhtyä sopimussuhteisiin EU-toimielinten kanssa liittyen niiden suorittamiin uudistustoimiin ja vastauksena siis maakohtaisiin suosituksiin, joilla pyritään parantamaan kasvua ja työllisyyttä. Toinen mahdollisuus on se, että finanssipoliittista kapasiteettia vahvistetaan euroalueella. Tämä uusi asia vaatii tarkempaa perehtymistä ja siitä sovittiin jo nyt, että tämä ei liity tulevien monivuotisten rahoituskehysten ympärillä käytävään keskusteluun. On myös tärkeää, että uusi syvempi talous- ja rahaliitto on entistä legitiimimpi ja vastuullisempi ja yleisenä periaatteena sovimme, että demokraattista valvontaa tulisi harjoittaa kaikkialla, missä päätöksen, päätöksiä tehdään. On myös tärkeää, että syvempi talous- ja rahaliitto perustuu täysin Euroopan institutionaalisiin ja oikeudellisiin puitteisiin ja että se toimii avoimesti mm, suhteessa kaikkiin jäsenvaltioihin, myös euroalueen ulkopuolisiin jäsenmaihin. Ja kuten kaikissa Eurooppa-neuvostojen kokouksissa, me keskustelimme myös ulkosuhteistamme ja ulkopoliittisista kysymyksistä. Keskustelimme kahdesta asiasta. Ensiksi keskustelimme suhteistamme Kiinaan. Meidän tulee tässä tarkastella hyvin kauas tulevaisuuteen. Minä raportoin Euroopan neuvostolle syyskuun Kiina huippukokouksesta. Sehän oli hyvin myönteinen lopputuloksiltaan. Ja kuten tiedätte, Kiinassa on käynnissä kerran vuosikymmenessä tapahtuva vallanvaihto. Meidän täytyy pitää yllä tiiviitä suhteita Kiinan uuteen johtoon ja meidän tulee pitää huolta siitä, että molempien osapuolten näkemykset otetaan huomioon. Kiina on esittänyt äh, ehdotuksen uusista yhteistyön muodoista Euroopan kanssa ja aiomme tehdä vastaehdotuksemme. Ja Palaamme tähän asiaan, kun valmistelemme seuraavaa Kiina-huippukokousta, joka pidetään Kiinassa syksyllä 2013. Sitten keskustelimme myös maailman poliittisista kriiseistä Syyriassa, Iranissa ja Malissa. Tämä oli itse asiassa ensimmäinen kerta, kun keskustelimme Euroopan neuvoston tasolla Malin tilanteesta. Tilanne siellä on erittäin huolestuttava turvallisuuspoliittisesta, humanitaarisesta ja alueellisesta näkökulmasta tuolla Sahelin alueella, ja että kriisi voi uhata myös omaa turvallisuuttamme. Unioni on ryhtynyt kiireellisiin toimiin YK kanssa tilanteen vakauttamiseksi. Me olemme myös tutkineet mahdollisuuksia ottaa käyttöön eurooppalaista sotilaallista kriisinhallintaoperaatiota kriisin ratkaisemiseksi, antaa tukea kansainvälisille sotavoimille sen mukaisesti, mitä YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2071 todettiin. Lopuksi toteaisin vielä, että Euroopan neuvoston kokous viime viikolla oli hyvin myönteinen. Luonteeltaan on hienoa, että meillä on nyt yhtenäinen pankkivalvontajärjestelmä, joka ensi vuonna tulee käyttöön. Ja nyt joulukuuhun mennessä me työstämme näitä asioita eteenpäin, jotta voidaan luoda syvempi talous- ja rahaliitto. Ja tärkeää on, että lyhyellä tähtäimellä pystymme palauttamaan luottamuksen euroalueeseen. Kiitos. Kiitoksia, herra Van Rompuy. Sitten komission puolessa puheenjohtaja Barroso. Mr. President. Puhemies, äh, Euroopan neuvoston pysyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, viime äh, äh, Euroopan neuvoston kokous oli tämän syksyn yksi kokouksista, jossa yritettiin tekemään päätöksiä, jolla on huomattava vaikutus lyhyen aikavälin vakauteen ja pitkän aikavälin tavoitteeseen. Ensimmäisenä heidän täytyy saa, saada kasvua ja työpaikkoja kesäkuun päätösten pohjalta. Ja monissa jäsenvaltioissa on lama, taantuma päällä ja työttömyysluvut ovat huolestuttavan korkeina ja se myös heikentää sosiaalista kohesioa ja olen erittäin tietoinen tästä vaikeasta tilanteesta, jossa monet Euroopan kansalaiset ovat tällä hetkellä. Ja siksi meidän täytyykin eh, osoittaa enemmän kuin pelkästään poliittista tasoa, on kysymys oikeudenmukaisesta ja tasavertaisuudesta. Eräissä jäsenvaltioissa kansalaiset ovat tekevät, tekemään paljon uhrauksia johtuen tästä tilanteesta, joka johtuu äärimmäistä eh, julkisen sektorin velasta ja taloudellista käyttäytymistä yks, yksityisellä sektorilla. Tästä syystä meidän täytyy saada kansalaisille toivoa, realistisia eh, näköaloja, kasvoja, työpaikkoja ja kaikissa he, niin, että kaikista heikoimmat osat eivät kärsi yhteiskunnassa. Meillä olemme tehneet paljon ehdotuksia tämän, <clears throat> tämän paketin eteenpäin viimeiseksi, mutta ajatuksena tässä on se, että meillä on kunnollinen investointipaketti 120 miljardia euroa. Sitä ei ole vielä pantu täysin täytäntöön. Joitakin ehdotuksia on tehty, mutta rehellisesti sanoen ei riittävästi esittelin huippukokoukselle yksityiskohtaisen raportin äh, siitä, mitä paperilla on ja missä esteitä on ja mitkä seuraavat vaiheet olisivat. Nyt on korkea aika, että nämä neuvottelutulokset saadaan äh, todellisuuden tasolla. Anna muutaman esimerkin. Äh, sopimuksi, sopimuksen päästäneen lähikuukausille riskipääoman osalta, tilinpidon osalta ja Tältä osalta työtä täytyy jouduttaa monissakin ehdotuksissa, jotka ovat keskeisen tärkeitä kasvun ja oikeudenmukaisuuden kannalta. Julkisen sektorin uudistus, verotus ja säästöt ja suhteet kolmansiin maihin, ammatillinen koulutus, e-allekirjoitukset. Meidän täytyy uutta poliittista potkua näiden aj ajatusten taakse. Viime ku- viikolla kuuluneet hallitukset pyrkivät saamaan tämän hankkeen eroon. Samalla tavalla on kysymys siitä, että valtiot joutuvat kantamaan oman vastuunsa myös lainsäädännön tasolta. Meidän täytyy osoittaa kansalaisillemme, että Eurooppa haluaa viestiä kasvusta ja työpaikoista. Kun puhun kasvusta, on selvää, että rahoitussektori myös, myös kantaa oman vastuunsa elpymiseen. Minä pidän erityisen hyvänä eteenpäin menot äh, transaktioveron osalta. Me olemme saaneet tiedusteluja kymmenestä jäsenvaltiosta. Tämä, äh, tänä iltapäivänä komissio tulee tekemään ehdotuksen neuvoston päätökseksi, jossa auktorisoidaan tiivistetty yhteistyö Tämä olisi ensimmäinen prosessivaihe. Me niin ikään tulemme esittelemään toimintaohjelman veropetoksesta ja veropetoksista ja verokierrosta äh, veroparatiisin osalta äh, vuoden loppuun mennessä. Haluan vahvistaa teille, että ennen kuin työllisyyspaketti hyväksytään, komissio tulee ennen vuoden loppuun mennessä tulee esittämään uuden järjestelmän, jolla tähdetään siihen, että neljän kuukauden aikana, työttömyyden aikana, esit, että ihmisille esitetään joko työtarjous tai sitten koulutusmahdollisuus tai valmennuspaikka. Tämä pitäisi saada rahoitetta Euroopan sosiaalirahastosta. Myös esittämään laadulliset kehykset, jotta ihmiset voisivat siirtyä työttömyydestä työhön me ryhdymme näihin toimiin, jotta voisimme estää sukupolven menettämisen Euroopassa, arvoisat jäsenet. Nyt ei ole kyse pelkästään kasvusta työpaikoista, jossa, pyritään saamaan todellisuuden tasolla. On oleellista, että vuoden loppuun mennessä saadaan sopimus aikaan äh, yhdestä valvontamekanismista pankkisektorille. Tämä on myös ennakkoehto äh, äh, suoralle pääomittamiselle pankeille ja se, että päästäisiin tässä sopimukseen, Eurooppa, Euroopalla on mahdollisuus saada palauttaa luottamus ja lisätä kapasiteettia tehdä vaikeita päätöksiä vaikeina aikoina ja saada vakauden viestiä eteenpäin, mutta se ei ole onnistu vielä tällä hetkellä. Meidän pitää olla selvillä yhdestä asiasta. Näistä asioista pitää päästä sopimukseen. Se on ennakkoehto sille, jos haluamme olla uskottavia, kun syvennämme talous- ja rahaliittoon. Mitä tulee valvontamekanismin pankkien osalta, meidän täytyy katsoa lainsäädäntömenettelyitä ja neuvosto vahvisti monet periaatteista, joita oli ehdotettu. Meidän pitää olla avoimia kaikille jäsenvaltioille, jotka haluavat lähteä mukaan. Ja kuten olemme todenneet yhä uudelleen, me emme tarvitse uusia muureja Euroopassa eurovaltioiden ja muiden valtioiden välille. Meidän täytyy katsoa, millä tasolla tehdään päätöksiä, ja komissiolla Tämä tarkoittaa, että parlamentti pitää ottaa mukaan ja meidän pitää ylläpitää myöskin sisämarkkinoiden integriteetistä. Euroopan keskuspankilla on myöskin vastuuta valvonnassa ja sillä on voimia tai valtuuksia puuttua asiaan, jos euroalueen pankkien toimintasta vaatii. Ja se hoitaa edelleen myöskin rahapolitiikkaa. Ja me teemme läheistä yhteistyötä näissä asioissa Euroopan parlamentin kanssa olemme poliittisesti sitoutuneita sopimukseen, joka pitäisi saada solmittua vuoden loppuun mennessä, ja toivottavasti hallitukset nyt noudattavat näitä sitoumuksia, joita on tehty korkeammalla tasolla. Täytyy muistaa, miksi me toimimme näin. Meidän täytyy torjua kriisiä, ja meidän täytyy irrottaa toisistaan pankkien velat ja valtioiden velat, ja siksi komissio on tehnyt ehdotuksen, neuvoston kesäkuun kokouksen jälkeen. Ja tällä tavalla voimme antaa kansalaisillemme, mutta myöskin kansainvälisille kumppaneillemme ja investoijille selkeitä merkkejä. Euroopan neuvosto myöskin puhui siitä, että täytyy harmonisoida kansallisia ratkaisuja, jotka pohjautuvat komission ehdotuksiin liittyen pankkien pelastamiseen ja kansallisiin takeisiin. Ja myöskin pitäisi saada sopimus yhteisistä säännöistä, jotka liittyvät pankkien pääomavaatimuksiin. Ja Euroopan parlamentilla on näissä asioissa ratkaiseva rooli, ja komissio tekee tulevina viikkoina teidän kanssanne yhteistyötä, jotta voimme edetä nopeasti. Puhemies, arvoisat edustajat, kun katsotaan pidemmälle rahaliittoa, haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on saada tämä two lainsäädäntö päätökseen kansallisten budjettien hallinnointi on tärkeä osa tätä kriisin hallintaa ja Euroopan parlamentin etu on myöskin se, että mukaan otetaan mahdollisimman monia elementtejä finanssipoliittisesta sopimuksesta yhteisömetodiin ja näinhän on tehty Tupacin kanssa. Nyt kun toimielimet ja jäsenvaltiot ovat lähteneet miettimään asioita, jotka liittyvät syvempään talous- ja rahaliittoon ja solidaarisuuteen, niin toivottavasti voimme sopia siitä, että nämä Tupac-asiat saadaan eteenpäin. Ja mietimme, millä tavalla voimme edelleen syventää talous- ja rahaliittoa. Hallitusten päämiehet myöskin tarkastelivat asioita, jotka liittyivät neuvoston väliraporttiin ja haluaisin myöskin korostaa Euroopan parlamentin ja puhemiehen Schulzin merkittävää roolia tämän raportin laadinnassa. No, olen jo kertonut, että tulevana, tulevina viikkoina toimimme asiassa ennen joulukuun huippukokousta ja esittelemme komission näkemyksen syvemmästä talous- ja rahaliitosta. Puhemies, arvoisat edustajat, sitten vielä pari sanaa finanssipoliittisesta kapasiteetista talous- ja rahaliitossa. Ja kuten jo sanoin unionin tilapuheessa täällä parlamentissa, jotta saamme hyviä tuloksia, meillä pitää olla kunnollista hallintoa EU:ssa, johon liittyy uskottavaa yhteisön finanssipoliittista toimintaa. Näin voimme täydentää toimiamme ja voimme vahvistaa ja luoda sitovammat puitteet, mitä tulee talouspolitiikan täytäntöönpanolle erityisesti euroalueella – Sehän on tärkeä tapa ennaltaehkäistä epätasapainoja. Täällä on tehty hyvin paljon esimerkiksi Sixpackin osalta ja maakohtaisten suositusten osalta. Vielä pitää toimia edelleen ja katsoa erityisiä toimia, erityisiä kannustimia, ja jotta talous- ja olisi kestävä, niin meidän täytyy muistaa, että sopimussuhteet jäsenvaltioiden ja komission välillä on otettava huomioon. Tällaiset järjestelyt voisivat korostaa maakohtaista raporttien suosituksia ja näin voitaisiin tukea myöskin niiden täytäntöönpanoa. Kuitenkin täytyy muistaa, että tämä ei mitenkään liity päätöksiin, jotka liittyvät monimuotoiseen rahoituskehykseen, joka toivottavasti toteutuu tulevina viikkoina. Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, miten se on tehnyt yhteistyötä kaikissa näissä asioissa, ja on tärkeää, että Euroopan parlamentti on mukana jokaisessa vaiheessa tätä prosessia. Meillä on uusi järjestelmä ja päätöksiä tehdään yhä enemmän Euroopan tasolla ja siksi tarvitaan enemmän vastuullisuutta ja vastuu pitää olla päätöksentekotasolla ja se on yksi perusperiaatteita, jota käytämme keskustellessamme talous- ja rahaliitosta. Samalla täytyy varmistaa, että demokratia merkitsee myöskin avoimuutta eikä monimutkaisuutta. Meillä on jo hyvin monimutkainen järjestelmä eurooppalaisessa päätöksenteossa. Ja jos on, on meillä on hyvin paljon mekanismeja ja, päätö- ja toimielimiä, ja Euroopasta tulee läpinäkymätön. Ja juuri tällä hetkellä meidän täytyy saada kansalaiset kuitenkin lähemmäksi toimielimiä. Ja näissä periaatteissa on muitakin periaatteita. Ensinnäkin täytyy katsoa laille oikeudellisia periaatteita perussopimuksissa, yhteisön perussopimuksissa. Meidän täytyy edistää euroalueen yhdentymistä ja vahvistaa euroa, meidän täytyy varmistaa lähentyminen olemassa olevien ja tulevien eurovaltioiden välillä. Ja meidän täytyy katsoa, millaista politiikkaa harjoitetaan myöskin 27 ja pian 28 jäsenvaltiossa. Hyvä puhemies, meillä on nyt tehtävät tiedossa ja täytyy muistaa, että näiden sopimusten lisäksi meillä on muitakin vastuualueita ja tehtäviä tänä syksynä, erityisesti monivuotinen rahoituskehys. Ja hallitukset, jotka aina puhuvat siitä, että pitää investoida kasvun ja työllisyyden edistämiseksi, niidenkin pitää nyt tukea tätä välinettä, jota, jolla voidaan käyttää Euroopan tasoisen investointiin. Tämä on testi, jolla näitä politiikkoja testataan. Huippukokouksissa Myöskin lähetettiin tärkeitä viestejä Kreikalle. Ja minusta kokouksen päätelmät olivat hyviä, kun siinä todettiin, että odotamme, että Kreikka jatkuu budjettiuudistuksia ja varmistaa, että se panee ohjelman nopeasti täytäntöön. Tämä on tärkeää, jotta saamme kilpailukykyisemmän yksityissektorin ja tehokkaan julkisen sektorin. Ja tällä tavalla Kreikka pääsee jälleen kasvuuralle ja varmistaa tulevaisuutensa euroalueella. Ja on tärkeää, että valtioiden ja hallitusten päämiehet totesivat tämän halukkuuden ja sitoumuksen ja tämän toiveen siitä, että Kreikka pysyy euroalueella. Ja lopuksi neuvostossa keskustettiin myöskin ulkoisista toimista ja keskityttiin strategisiin kumppaneihin, kuten Kiinaan, ja siihen, että meidän pitää olla aktiivisia kaupan saralla. On erittäin tärkeää, että Eurooppa suojelee etujaan globalisoituvassa maailmassa, mutta avoimuus on tärkeää, jotta voidaan edistää kasvua ja meidän täytyy tarttua näihin mahdollisuuksiin vapauttaa edelleen kaupankäyntiä. Puhemies, on tärkeää, että nyt kun monet kansalaiset epäilevät Euroopan kykyä hoitaa näitä haasteita, että kansainvälinen yhteisö nyt tämän Nobelin palkinnon kautta lähettänyt selkeän viestin, eli maailma tarvitsee vahvempaa Euroopan unionia. On kunnia saada tämä tunnustus kansainväliseltä yhteisöltä. Euroopassa on yli 60 vuotta tehty hyvää työtä, mutta tämä on myöskin vastuu ja haaste meille. Meidän täytyy osoittaa, että meillä on rohkeutta joka päivä tehdä oikeita asioita, tehdä päätöksiä, joita pitää tehdä. Meidän täytyy edistää ja syventää talousliittoa, meidän täytyy edistyä kohti poliittista unionia ja meidän täytyy yhdessä varmistaa, että vuoden 2012 Nobelin rauhanpalkinto palkinto ei liity menneisyyden ajatuksiin, vaan tulevaisuuteen. Kiitos. Vielen Dank, Herr Barroso. Kiitoksia komission puheenjohtaja Barroso. Avaan nyt keskustelun ryhmien puolesta saavat puheenvuoron. Seuraavat henkilöt kansanpuolen puolesta. Edustaja Dole. Puhemies, komission puheenjohtaja neuvoston puheenjohtaja tietystikin olen optimistinen luonteeltani, luonteeltani, mutta optimistisena silti olen realisti. Uudistusten täytyy olla konkreettisia, mutta täytäntöönpano ratkaisee. Kaikki, mitä on saatu aikaan 60 vuoden aikana, on vain pelkästään alkua. Nobelin palkinto, joka on myönnetty Euroopan unionille, tunnustaa sen, mitä on yhdessä saatu rakennettua 60 vuoden ajan. Mutta tämä on myöskin kannustus mennä pidemmälle vielä. Uskon, että Eurooppa ja yhteisömenetelmä ja eurooppalainen lisäarvo yhteisen politiikan kautta ovat nyt saaneet arvostusta. Eurooppalaiset investoinnit ja meidän budjettimme – on tässä merkittävässä asemassa noin 100 miljardia euroa, euroa vuodessa voidaan sijoittaa meidän talouteen, mutta tämä on liian vähän. Meidän täytyy kunnianhimoisempaa politiikkaa, politiikkaa, joka auttaa meitä jälleen pääsemään kasvuun. Jotta voimme pistää täytäntöön tätä politiikkaa, me tarvitsemme kunnianhimoisen talousarvion budjetin myöskin keskustelu, joka meillä äsken oli, tämän osoitti. Kunkin täytyy ottaa oma vastuunsa. Tarvitaan rahoituskehykset, jotka ovat kunnianhimon mukaan räätälöityjä jo vuoden loppuun mennessä sopimus täytyy saada aikaan, mikäli haluamme pitää kiinni uskottavuudestamme ulkomaailman silmissä. Eurooppa-neuvoston kokous viime viikolla oli uusi virstan pylvänsä Euroopan talouden osalta. Kriisi on talouskriisi, mutta meidän pitää samalla kiinni sitoumuksistamme ja säännöistä, jotka itse olemme laatineet. Nyt meidän täytyy ottaa vastuumme myöskin täällä parlamentissa. Meillä olemme tässä välttämätön osa tätä yhteistyötä. Taloushallintopaketti on nyt saatu aikaan, se on pitkälle menevää, mutta se täytyy pistää täytäntöön mukaan ottaa tämä Tupac kahden lainsäädäntöautojen paketti, josta tänään puhutaan. Toivottavasti nopeasti sopuun päästään. Hyvät kollegat, yksi kriisin opetuksista on se, että emme voi sulkea pois tiettyjä sektoreita yhteisestä lainsäädännöstä. Esimerkiksi pankkilla ei voi pidä sulkea ulkopuolella. Minun ryhmäni on kiinnittänyt paljon huomiota tähän puoleen. Me tuemme neuvoston ehdotusta laatia pankkialan valvontajärjestelmä, joka, johon koko meidän taloutemme pönkittyy. Yhden pankin ongelmat vaikuttavat koko järjestelmään. Mikäli pankit katsovat, tai katsovat että pankki on liian suuri mennäkseen konkurssiin, niin toisaalta voidaan sanoa, että yksikään pankki ei ole niin pieni, etteikö sitä pitäisi valvoa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että kansalliset yritykset ja pankit itsekin tarvitsevat luottamusta meidän rahoitusjärjestelmäämme. Kansanpuolen ryhmä tekee kaikkensa, jotta Eurooppa pääsee tästä kriisistä. Me haluamme vahvistaa Euroopan unia, koska me uskomme, että Eurooppa on ratkaisu. 20 vuotta suurin piirtein yhteensmarkkinat ovat olleet menestystarina, mutta jotta tämä menestys olisi kestävä, meidän täytyy pistää yhteensmarkkinat täytäntöön, saattaneen loppuun. niin meidän täytyy nopeasti pystyä täyttämään porsanreijät tai aukot yhteismarkkinalainsäädännössä. Digitaalialan markkinat täytyy hoitaa kuntoon, koska muuten joka vuosi miljardi euroa hävitään, menetään liikevaihdon muodossa. Jotkut toivoisivat, että unionilta vähennettäisiin toimivaltuuksia ja vapaa estettäisiin, mutta minun mielestäni Euroopassa on kyse paljon muustakin. roomaan sopimus ja perustai itämme, isämme loivat rauhan ja vaurauden unionin. Nobelin palkinto antaa tunnustusta sille, että Euroopan 60 vuoden ajan toiminut esimerkkinä muille tulevaisuudesta, kun on kyse. Sosiaalista markkinoita täytyy vahvistaa, niin ikään solidaarisuutta. Meidän täytyy jatkossakin puolustaa ihmisoikeuksia ennen muuta, pitää kiinni eurooppaisista arvoista. Ja mennään vielä pidemmällekin, herra neuvoston puheenjohtaja. Meidän täytyy kerta kaikkiaan, niin kuin usean otteeseen on tälläkin todennut, että kun on kyse kriisistä, meidän täytyy tehdä päätöksiä ennen muuta. Ja kun teemme päätöksiä, aina sitä tapahtuu virheitäkin, mutta kaikkein pahinta kriisin yhteydessä olisi liikaa viivytellä, koska viivyttely johtaa siihen, että kansalaisemme kärsivät vielä enemmän. Miljot kansalaisemme. Toivotan, toivon, että vuoden loppuun saadaan aikaan kunnon eurooppalainen budjetti, koska tämä osoittaa meidän halukkuuttamme pitää kiinni lupauksistamme kohdassa, suhteessa ulkomaailmaan ja markkinoihimme. Toivotan teille rohkeutta, jotta todellakin voitaisiin antaa täysistunnossa ikään kuin joululahja joulukuun täysistunnon aikana, kun tämä lopullinen sinetti saadaan tälle sopimukselle. Fydi. Kiitos SD-ryhmän puolesta. Edustaja Svoboda, olkaa hyvä. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Puheenjohtaja Van Rompuy, minä aloittaisin siitä, mihin te alkuun viittasitte. Gender Equality ja EKP. Ensinnäkin minulla on hiukan toisenlainen näkemys tästä sisältöpuolesta. Olen aika lailla pettynyt sanomaan, mutta olen vielä pettyneempi siihen, mitä tänään totesitte. Se, mitä sanoitte, ei riitä meille. Me emme suostu siihen, että te vain pakenette vastuutanne. Meillä on velvollisuutemme. Minä uskon, että me pääsisimme eteenpäin. Me lähdimme rakentamaan siltaa, kuten teki myös puhemies. Ja se, mitä on sanottu sukupuolten välistä tasapainosta, sanoimme, että tämä ei riitä, mutta me emme halunneet vain status quoon kuvausta, vaan kuvausta siitä, mitä tulisimme tai mitä meidän pitäisi tehdä tulevaisuudessa tilanteen korjaamiseksi. Mitä tulee sitten Euroopan neuvoston kokoukseen? Tulos oli aika vähäpätöinen, ei negatiivinen, mutta sisältöpuoli oli puutteellinen. Kasvusopimus. sopimus Eihän tarvita 27-28 jäsenvaltion tapaamista tote, todettaeksi, ettei järjestelmä toimi. Meidän pitää vain saada varmuus siitä, että järjestelmä toimii. Kasvuongelma ei liity ainoastaan tähän kasvusopimukseen. On valitettavaa, ettei me tänään voi seikkaperäisesti keskustella siitä, mikseivät komissio ja enemmistö neuvostosta e-, edelleenkään halua hyväksyä sitä, mitä Maailmanpankki sanoi. Eli uskoa, että omat laskelmat ovat väärät ja että tämä johtaa lamaan mukaan. Valitettavasti liberaalit EKP ja muut ovat vastustaneet tätä keskustelua. Kyse on kasvupolitiikasta. Me tarvitsemme politiikkaa, joka ei edistä lamaa, vaan lisää kasvua ja työllisyyttä. Sitä minä vaadin komissiolta ja enemmistöltä neuvoston jäsenvaltioilta. Ettekö te huomaa, että kasvava työttömyys liittyy myöskin euroskeptisyyteen ja siihen, että kansalaiset kääntävät selkänsä Euroopan unionille? Se on se ongelma ja kyllähän täällä yritetään Merkelin ja Schäublen toimesta vähätellä asioita, piilotella asioita, puhutaan superkomissaarista, mutta ei haluta ratkaista tämän päivän ongelmia pankkiunioniin liittyenkin voidaan sanoa, että oli tärkeää, että Olon totesi, että me tarvitsemme nyt tai mahdollisimman pian pankkiunionin. Kyse ei ole vain ainoastaan Ranskan ja Saksan asioista, vaan kahden erilaisen konseptin ristiriidasta. Toiset sanovat, että institutionaaliset asiat ovat tärkeitä, puhumme konventista, joka ehkä perustetaan ihan pian, ehkäpä jopa joulukuussa, ja sitten päätetään superkomissaarista. Mutta ehkä meidän pitäisi keskustella ensin sosiaalisista ongelmista, jotka ovat syypänä ongelmaan. Siitä ette halua keskustella. Ja sitten Espanjan pankkien pääomittamiskeskustelut, niitä ei haluta käydä. Me sosiaalidemokraatteina emme jätä irlantilaisia emmekä espanjalaisia yksin. Me taistelemme kynsin hampain sen puolesta, että pankkiunioni saadaan kunnon säännöin käyttöön ja että pääomittaminen toteutuu se, joka haluaa viivytystaktiikkaa ajaa, niin ei saa meidän tukeamme. Kyllä täytyy keskustella asioista, mutta nopeita päätöksiä tarvitaan, sillä me emme toivo, että Espanjassa ja Irlannissa ja muualla kriisi pahenee entisestään ja johtaa suurempiin työttömyyslukkuihin. Se ei voi olla meidän tavoitteemme, se olisi aivan sietämätöntä. Ja sitten sosiaalinen kysymys. Kollega Van Rompau, tämä viides alas, tämä viides pilari koskien sosiaalista ulottuvuutta, sitä kaivataan. Sitä kaivataan todella kipeästi. Me emme voi hyväksyä sitä, että sosiaalinen ulottuvuus vain ohitetaan muutamalla lausahduksella. Jos todetaan, että sosiaalinen kurjimus on nähtävissä, mutta se ei riitä. Ei riitä, että sanotaan mikä on tilanne, vaan teidän pitää saada muutoksen aikaiseksi, jotta meillä olisi todellakin sosiaalinen Eurooppa. Sitä me kaipaamme. Nobelin palkinto on meille tärkeä. Me olemme todellakin ylpeitä myöskin ryhmänä mutta mm, sosiaalinen Euroopan sisäinen rauha, sen suhteen me emme ole vielä palkinnon arvoisia. Jos me siitä saisimme vielä palkinnon ansioihin perustuen, niin silloin voisimme olla todella tyytyväisiä, sillä ne päätökset, joita on tehty viime aikoina, niin ne menevät aivan väärään suuntaan. Sitten kollega Cameron, toteaisin, Cameron toteaisin, että meillä on vahvempi veto. Jos te haluatte esittää vetonen talousarvion liittyen, niin silloin budjetti on edelleenkin olemassa, nimittäin vuoden 2012-2013 budjetti. Jos Cameron ei ole kiinnostunut Euroopasta, jos hän hylkää Puolat ja muut, niin täytyy sanoa, että meillä on vipuvaikutusta. Jos Cameron ei halua leikkiin ryhtyä, niin okei, tehdään niin, että käytetään vuoden 2012 budjettia ja siltä pohjalta toiminta jatkossa. Sanotakaa, sanokaa tämä viesti Cameronille. Ja sanoisin myöskin, että Cameron ei voi perääntyä Euroopan suhteen, mutta haluaa aina olla mukana somppaa hämmentämässä jos ette halua olla tekemisissä Euroopan kanssa, niin tehkää niin, mutta älkää yrittäkö puuttua Euroopan unionin tekemisiin. Euroopan unionissa päätöksiä tekevät ne, jotka myöskin Eurooppaa ajavat, ja tämä olisi sellainen periaate, jonka myöskin Cameronin pitäisi ymmärtää. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana liberaaliryhmän puolesta edustaja Ferhofstadt. First. Kiitoksia puhemies. Aluksi voisin sanoa, että pidän hyvänä päätöstä, neuvoston päätöstä pankkiliitosta, mutta tästähän nyt jo kesäkuussa oli päätetty. Mutta no, parempi, että neuvosto tekee kaksi kertaa saman päätöksen kuin ei kertaakaan. No, joka tapauksessa on hienoa, että Myöskin neuvosto vihdoinkin on samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa ja komission kanssa. Mehän jo alusta pitäen totesimme, että tätä järjestelmää pitää soveltaa kaikkiin pankkeihin. Ja oli aivan absurdia kuvitella, että valvottaisiin vain tiettyjä pankkeja. Ja toinen huomioni liittyy myös siihen, josta kollegamme Svoboda puhui. Ja en ole näistä asioista niin tyytyväinen liittyen aikatauluun, koska mihin se pohjautuu? Saksan vaaleihin ehkä. Ja mielestäni on vastuutonta, että meidän täytyy odottaa yhdeksän kuukautta ennen kuin voimme aloittaa täytäntöönpanon asian osalta, joka pitää hyväksyä tällä vuoden loppuun mennessä. Yhdeksän kuukautta pitää odottaa Saksan vaaleja ja niiden tuloksia. No tämä nyt on hallitusten välistä toimintaa. Jos joka kerta pitää odottaa näitä vaalien tuloksia Ranskassa ja Italiassa ja nyt sitten Saksassa, niin ei siinä sitten oikein muuten voikaan tehdä. No sitten tämä asiakirja. No siinä on hyviä ajatuksia ja siellä on myöskin ajatuksia, jotka ovat hiukan hankeet, hankalia, esimerkiksi nämä yksittäiset sopimukset. Varmaan Euroopan unioni ei ole mikään järjestelmä, joka pohjautuu sopimuksiin jäsenvaltioiden ja eri tahojen välillä. Meillä pitää olla sitovaa lainsäädäntöä, yhteisiä sääntöjä. Ja sitten tämä velan yhteisöllistäminen. No Barroso, minä kysyn tästä nyt joka kuukausi. Minä esitän aina tämän saman kysymyksen. Eli missä on ehdotuksenne, joka liittyy tähän lunastusrahastoon ja eurobondimarkkinoihin, koska sehän on ainoa tapa, jolla korkotasoa saadaan alemmaksi Euroopan unionissa. Jos katsotaan vaikka Sloveniaa, siellä on julkinen velka alle 60 prosenttia. Ja samaan aikaan siellä on noin 3 prosentin alijäämä. Ja se maksaa kuitenkin 6 prosenttia korkoa, koska markkinat ovat pienet ja kukaan ei ole kiinnostuneita kriisin aikana ostamaan slovenialaisia obligaatioita. Euroobligaatiot ovat ainoa tapa ratkaista asia ja olen puhunut siitä, että meidän pitää hyväksyä tämä two-pack ja parlamentin kanta on selveä, selkeä. Jos ehdotusta ei tule liittyen tähän lunastusrahastoon, niin me emme hyväksy two-packia. Ja sama koskee myöskin Schäublen ehdotusta. Schäuble voi sanoa, että haluamme tällaisen superkomissaarin, joka vastaa talous- ja raha-asioista, mutta me emme siirry siihen suuntaan, vaikka siis tuenkin tätä ehdotusta, mutta en suostu siihen, jos ei ole sopimusta, joka liittyy velkojen yhteisöllistämiseen tai euroobligaatioihin. Me olemme tiukkoja täällä parlamentissa ja me tiedämme, että se on ainoa tapa ratkaista tämä kriisi kaikkien näiden muiden toimien lisäksi. Ja sitten lopuksi ihan toinen asia, Syyria. Nyt on aika, että Eurooppa-neuvosto tekisi jotain. Nobelin rauhanpalkinnon voittajan täytyy tehdä jotain. Me tiedämme, mitä Syyriassa tarvitaan. Meidän pitää mahdollisimman nopeasti saada aikaan lentokieltoalue, jotta Assad ei enää voi tehdä, mitä hän nyt tekee, eli käyttää ilmavoimiaan ja tappaa omaa kansansa. Tästä on tulossa niin kuin Dresden, eli päivittäisiä pommituksia ja kokonaiset kaupungit tuhoutuvat. Ja on skandaali, ettei neuvosto tai muut toimielimet kanna vastuutaan yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa tässä skandaalissa. Paljon kiitoksia edustaja Verhofstadt. Seuraavana vihreiden puolesta edustaja Harms. Arvoisat puheenjohtajat, hyvät kollegat, ensinnäkin mitä tulee naisasioihin Euroopan unionissa. Saaneen ollitella Redingia siitä, että tämä kiintiöehdotus on oikea. Lisäksi haluaisin onnitella kaikkia naiskomissaareja. Minä uskon, että kaikki naiset, jotka omaavat valtaa ja voimaa Euroopan unionissa, niin heidän pitäisi olla tietoisia siitä, että kyse on ansioihin perustuvasta asemasta, mutta myöskin siitä, että muut naiset ovat saaneet ajettua kiintiöjärjestelmän läpi. Ja tätä tietämystä tulisi vaalia, varsinkin niiden, joilla on komissiossa valtaa, kuten Rova Redingillä. Arvoisa komission puheenjohtaja Barroso, minä edellytän teiltä, että ryhdytte positiivisiin toimiin, jotta komissio voisi olla taas kirkas tähti. Eli teidän tulisi tukea komissaari Redingia. On valitettavaa, että kollega Mers yrittää vesittää Redingin filosofiaa. Vihreät eivät missään nimessä tule hyväksymään tätä. Hyvä Kollega Van Rompuy, ehkä teille riittää se, että vuoden 2018 jälkeen alkaa naiskausi EKPssä. Meille tällainen visio ei riitä. Me haluamme nyt naisia keskuspankin johtoon. Ja tällaiset teidän puheenne eivät meitä miellytä. Hyvät kollegat, Nobelin rauhan palkinto se ikään kuin mainittiin sivuhuomautuksena näissä keskusteluissa ja mietin, että olinko ihan väärässä silloin, kun kuulin tästä Pohjolassa tehdystä tärkeästä päätöksestä. Minä olin todella otettu ja liikuttunut. Koin sen jopa henkilökohtaiseksi äh, rakkauden tunnustukseksi eurooppalaista suurta projektia kohtaan – Ja minulla oli aivan toisenlaiset odotukset huippukokoustakin kohtaan. Mutta voitaisiin sanoa, että mikään ei tahdo vaikuttaa. Milloin oltaisiin valmiita ymmärtämään, mitä Nobelin palkintolautakunta on päättänyt. Milloin me muuttaisimme ajattelutapaamme? Sillä kysehän on siitä, että ymmärretään, mitä yhdessä on voitu saada aikaiseksi ja mikä jatkossakin voisi yhteistyössä olla saavutettavissa. Kollega Van Rompuy, aikaa on taas enemmän tarjolla pankkiunionin liittyen. Siihen on varaa, koska Draghin EKP ja Trisheenkin aikoina on tätä viivytystaktiikkaa käytetty. Kriisi on taas tällaisessa kroonisessa valvetilassa, mutta älkää odottako liian pitkään, älkää uskotelko itsellenne liikaa niin kuin tänään puheessanne teitte. Joulukuun loppuun mennessä pankkiunionin valvontajärjestelmä pitää olla valmis, mutta minä uskon, että sen lisäksi me tarvitsemme näitä kahta muutakin pilaria, jos ei keskustella laisinkaan. Te ette sanoneet niistä yhtään mitään. Me tarvitsemme talletustakuujärjestelmän ja myöskin sen mahdollisuuden, että pankit voidaan pelastaa siten, että järjestelmä on uskottava ja demokraattinen. Eli vuoden loppuun mennessä on vielä paljon työtä tehtävänä. Ja se, mitä kollega Svoboda täällä totesi, niin kollega Van Rompuy totesi, että kaikki muuttuu paremmaksi. No, ehkäpä te luette muita tilastoja kuin minä. Mutta ehkä olisi kiva nähdä, mitä tilastoja te oikein luette. IVFn ja Maailmanpankin tilastot osoittavat uudemman kerran, että aggressiivinen säästöpolitiikka ei ole omiaan korjaamaan kansallisia budjetteja. Kriisimaissa vajeet ovat entistä suuremmat ja suhdanne heikkenee entisestään, ei ainoastaan kriisimaissa, vaan Euroopan laajuisesti. Työttömyysluvut pahenevat pahenemistaan, erityisesti nuorisotyöttömyys on huonolla tolalla ja kun katsotaan valuut IMFn tilannetta, heidän viesti on se, että me tarvitsemme toisenlaista toimintaa taloudellisen elpymisen aikaan saamiseksi ja se osoittaa, miten huonosti tätä elpymispolitiikkaa on toteutettu. Me tarvitsemme parempaa kasvupolitiikkaa ja jännityksellä ja mielenkiinnolla jään odottamaan uusia ehdotuksia. Mitä kollegat Tajani ja Oettinger totesivat, niin ne olivat mielestäni tällaisia ikään kuin uhkakuvia. Eurooppa 2020 ei enää ole ikään kuin voimassa, mutta me tarvitsemme kestävää elvytystä, teollisuuspolitiikkaakin tarvitaan, mutta ei sellaisessa muodossa kuin mitä Tajani ja Göttinger totesivat. Ja sitten lopuksi siihen, mitä tulee Merkelin ja Hollandin keskusteluihin, niin aina kysyttiin vaalien jälkeen, että kukahan mahtoi voittaa. Jos halutaan vähätellä Nobelin palkintokomitean tekemää päätöstä, niin se on jokaisen oman harkinnan mukainen tulkinta, mutta Merkelin pitää jo nyt ennen vaaleja sanoa suureille yleisölle, että miksi nykyinen politiikka pahentaa tilannetta entisestään. Ja Hollandin on sanottava kansalaisilleen, että miksi Ranskankin pitää siirtää suvereniteettia Brysselin suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Sinclair, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Työjärjestyspuheenvuoron ominaisuudessa kysyn, miksi kaikki saavat yhden minuutin yli aikaa. Ihan vain reiluuden nimissä kysyn, miksi kaikki puhuvat liian pitkään. Seuraavana ECRn puolesta edustaja Kellenen. Uh, Kiitos äh, puhemies. No, no edes jotakin hyvää kuultiin viime viikkoisten neuvoston kokouksesta. Sisämarkkinoita tuetaan, 27 jäsenvaltiota haluavat kehittää avoimempaa kauppaa, byrokratia halutaan vähentää ja halutaan vetää pois joitakin komission ehdotuksia. Nämä ovat hyviä uutisia. Haluaisin lisää toimia tähän suuntaan. Oma ryhmäni ainakin tukisi teitä, herra Baroso, mikäli ryhtyisitte näihin hankkeisiin. Mutta mitä pääasiallisen keskustelun sisältöön tulee? Jälleen kerran Putinin eurokriisistä voitiin havaita, kuinka huippukokouksia jälleen kerran epäonnistuttiin. Saman aikaan mitään herra Rompöy ja herra Barroso kumpikin puhuivat täällä edellisen huippukokouksen jälkeen kesäkuussa. Kumpikin puhui tasapainottamisesta, solidaarisuudesta, vastuusta ja kuvattiin tuloksia, joita silloin saatu aikaan. Sanottiin, että ne ovat merkittäviä tuloksia ja sanottiin, että näillä päästiin Euroopan tiellä muutama askel eteenpäin kohti elpymystä. Kesän aikana tuli tietystikin selväksi, että jotkut avainjäsenvaltiot olivat tulleet toisiin ajatuksiin sen osalta, mistä oli jo sovittu. Ja sitten otettiin muutama pieni askel taaksepäin ja sitten sen jälkeen valtavia loikkauksia taaksepäin. Näin jälkikäteen katsottuna tuo huippukoko sitten kerran menetetty mahdollisuus. EKP on aina tuo mahdollisuus ryhtyä toimiin ja vakauttaa markkinoita, mutta tuo tilaisuus menetettiin tuolloin kesäkuussa jälleen kerran nyt. Mitä sitten valvontamekanismeihin tulee niiden aikatauluun ja huolisesti valittuihin sanoihin, kuten keskinäinen tuki? Saattaa olla, että tämä jälleen kerran osoittaa, että huippukokous on tehnyt takapakkia siitä, mistä oli sovittu Välimerellä ja pohjoisessakin. Jatkuu sama tilanne, pattitilanne. Yksi osapuoli ei halua antaa budjettisuverensuutta pois ja toinen osapuoli ei halua antaa rahaa ja minusta vaikuttaa siltä, että niin kuin herra Verhofstadtkin sanoi, nyt ei ole mitään mahdollisuutta saadaakaan mitään edistystä kohti ratkaisua tähän kriisiin, ennen kuin Saksassa on järjestetty vaaleita. Ja ongelma, joka meillä on edessämme, on yksinkertaisesti johtajuuden puute. Otetaanpa tästä yksi esimerkki, joka tänäkin keskustelussa tänään jo mainittiin, kun EUlle annettiin tämä kuuluisa Nobelin palkinto – alkoi heti välittömästi nokkapokka siitä, kuka menee hakemaan palkinnon, kuka pitää puheen, kuka saa puhua illallistilaisuudessa. Ja minusta alkoi tuntua siltä, että kaikki nämä poliittiset johtajat ja järjestöt, jotka oikeastaan ansaitsevat tuon palkinnon rauhan aikaansaamisesta Eurooppaan, ja siitä, että kylmän sodan aikana pistettiin kampoihin Neuvostoliiton valta-asemalle, niin De Gaulle, Reagan ja Thatcher ja ehkä Johannes Paavali toinen, Paavi, olisi ansainneet palkinnon. Tässä salissa ei ainakaan ole yhtään henkilöä, joka voitaisiin laittaa palkinnon ansaitseneiden, ansait, ansainneiden listalle. Noille henkilöillä oli poliittista rohkeutta ottaa riskejä, pysyä järkähtämättömänä ja te- tehdä uhrauksia sen puolesta, mihin ne uskoivat. Surullinen tilanne tänä päivänä on, että kun vaikeita päätöksiä pitäisi tehdä, viivytellään, aikataulut venyvät ja vanuvat ja poliittiset realiteetit jätetään huomiotta. Tämä on surullista. Tuo Nobelin palkinto myönnettiin Euroopan unionille ei siksi, että me käsittelemme tehokkaasti nykyistä kriisiä, vaan siksi, että emme ole onnistuneet tässä. Tämä ei tämä ole onnitteluviesti Euroopan johtajille, vaan pikemminkin tämä oli armeliaisuutta. Euroopan unionille ei annettu palkinto siksi, että se on vahva ja voi hyvin, se annettiin nyt siksi, että Eurooppa on heikko ja pärjää surkeasti. Ja tämä tuli selväksi myöskin tässä ilmoituksessa, kun Nobelin palkinto annettiin. Pistetäänpä nyt sivuun sitten nämä itse onnetut ja itsensä selkään on taputtaminen. Ja otetaanpa, tartutaanpa tähän vaikeaan päätökseen. Tehdään kirjallisia päätöksiä, joita tarvitaan, jotta Euroopan tarvista saadaan jälleen kerran kilpailukykyinen ja saadaan tämä hanki jälleen kerran liikkeelle. Kiitos. Das Wort hat jetzt für die... Kiitoksia. Ja seuraavana vasemmiston puolesta edustaja Zimmer. Arvoisat kollegat, alkuun haluaisin kiittää Rebecca Harmsia ja Ekon valiokuntaa. Eilen illalla tehtiin päätös suosituksen esittämiseksi jonka mukaan Mersia ei valittaisi. Mielestäni päätös on oikea. Se on viesti jonka enemmistö Euroopan parlamentissakin voisi myöhemmin tukea. Mielestäni olisi väärä viesti selittää meille, että vain ja ainoastaan miehet johtavat Euroopan unionia jatkossa, koska se olisi viesti, että kaikki se, mitä unionin eri aloilla on tehty sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi, eli kaikki olisi vain miesten aikaansaannoksia. Se ei pidä paikkaansa. Ja mitä tulee huippukokouksen antiin, ei siellä paljon saatu aikaiseksi. Sanottiin, että kaksi voittajaa oli mikrofonien ja kameroiden edissä ja taas toistettiin sitä, että kukaan ei hävinnyt. Kyllä, ihmiset hävisivät, Euroopan unionin kansalaiset hävisivät, sillä nyt taas pitkitetään prosessia. Ei vaan muisteta, että nyt kaivataan kipeästi muutoksia eurooppalaiseen politiikkaan. Ja sitten mitä tulee työllisyyssopimukseen, eihän se voi olla mahdollista, että suosituksissa tai neuvoston päätöksissä todetaan, että kyse on jäsenvaltioiden tilanteen muuttamisesta rakennerahaston varoilla, jotta työllisyys paranisi. Tehän sanotte, että 25 prosenttia ERVVstä menisivät ikä, äh, sosiaalirahastosta menisivät ikään kuin hukkaan. Minun mielestäni nyt täytyy panostaa 120 miljoonan köyhän kansalaisen tilanteen parantamisesta. Ja te sanotte, että Nobelin rauhanpalkinto olisi äh, ansioihin perustuva palkinto. Se ei pidä paikkaansa. Minkälaisia viestejä olisi kaivattu huippukokoukselta? Ensinnäkin se, että säästöpolitiikka ei johda automaattisesti kasvuun. Ja mitä kansainvälinen valuuttarahasto osa, niin kyllähän Euroopan unioninkin pitäisi kyetä siihen. Eli todeta, että tämä politiikka on johtanut siihen, että sadat tuhannet ovat joutuneet köyhyysrajan alapuolelle ja menettäneet työnsä. Me emme tarvitse epädemokraattista finanssipoliittista sopimusta, joka vesittäisi myöskin parlamentin äh, roolin. Me tarvitsemme solidaarisen sopimuksen, joka huomioi 99 prosenttia kansalaisten tarpeista ja että myöskin se viimeinen prosentti voi hyötyä näistä uusista päätöksistä. Me tarvitsemme laaja-alaista kriisin ratkaisua. Ja katsokaapas uudemman kerran Kreikan suuntaan. Seuraava maksuerä on suuruudeltaan 600 miljoonaa euroa vain ainoastaan julkisen sektorin velan leikkaamiseksi. Eli pieni osa on tarkoitettu pankeille, kuten Portugalissa. 78 miljardista vain osa meni julkisen talouden korjaamiseen. Sehän ei ole oikea äh, ratkaisumalli. Siihen täytyy puuttua. Ja mitä tulee tähän aikatauluun pankkiunionin suhteen, niin sehän on pienen pieni palanen tässä kokonaisuudessa. Kysehän on vain jostain siitä, että kansallisten pankkien roolia yritetään lähteä muuttamaan. Täällä ei haluta puuttaa puuttua EKPn toimintamahdollisuuksiin tai siihen, mitä esimerkiksi Euroopan investointipankki voisi saada aikaiseksi. Joten puuttukaa tähän tilanteeseen. Siinä vaiheessa me voimme uudenlainen keskustella siitä, että oliko oikeutettua, että Nobelin rauhanpalkinnon sai Euroopan unioni. Kiitoksia seuraavana edustaja Farage. Kiitoksia. Kun tulitte tänne pitämään tällaisen kalliin puheen, niin sanon, että te olette sitten demokratian hiljainen murhaaja. Ja sitten teknokraattisesti te toimitte niin kuin toimitte, mutta sanoisin, että olette vielä pahempia kuin kuvittelin. Ajattelin, että te puhutte vain federaalisesta Euroopasta, mutta ilmeis- ilmeisesti kaikki lausunnot, joita teette, nyt haluattekin, että valtiot täysin alistuvat epädemokraattisille Brysselin rakenteille. Minä kuvittelin, että kun näitä pelastusoimia alettiin toteuttaa ja näin millaista paniikkia oli täällä ja ihmiset pelkäsivät taloudellista romahdusta, mutta te olette rauhallisia koko ajan, koska näitte nämä pelastustoimet mahdollisuutena ottaa valta. Ajatelkaa, miten Irlantia nyt hoidetaan, Kreikkaa. että tämä troikka tulee sinne, 50 virkamiestä ovat pari päivää maassa, tarkastelevat tilannetta ja sitten kertovat pääministereille, mitä he voivat tai eivät voi tehdä. Ja täällä ollaan kovin innoissaan siitä, että Espanja pelastettaisiin. Monet haluavat, että Espanja hyväksyy pelastusoimet, jotta sekin joutuu sitten alistumaan uudelle järjestelmälle. Ja Italiassa pääministeri Monti kovasti haluaa, että hänen maansa pelastetaan, koska hän pelkää, että parlamentaarinen demokratia voi romahduttaa Euroopan unionin. Eli on aika selvää, että seuraavassa vaiheessa ne, joita ei ole pelastettu eikä ehkä tarvitsekaan pelastusta, niin haluatte, että ne allekirjoittavat takeet, budjettitakeet, ja silloin voidaan kumota kansallisia budjetteja sen jälkeen, kun niistä on sovittu parlamentissa. Minusta tuntuu, että euroalue on nyt erittäin pahassa jamassa taloudellisesti, sosiaalisesti, poliittisesti ja pelkään, että tässä vankilassa olevat maat ovat siellä vielä vuosikausia. Eli tätä taustaa vasten Nobelin rauhanpalkinto on nyt sitten annettu Euroopan unionille. Ja on totta, että Saksa ei ole nyt hyökännyt Ranskaan vuoden 1945 jälkeen, mutta en usko, että tällaista olisi tapahtunutkaan. Te nyt sanotte vain, että Saksat ovat perin pohjimmiltaan pahoja ihmisiä, mutta meidän pitäisi kiittää NATOa ja meidän pitäisi kiittää miljoonia amerikkalaisia sotilaita, jotka toimivat Euroopassa rauhan ylläpitämiseksi. Mutta tästä nyt ei ole puhuttu sanakaan, koska me emme riittävästi arvosta Yhdysvaltoja. Eurooppa on jakahtunut kahtia. Neonatsit ovat nousussa, kaduillaan väkivaltaisia mielenosoituksia ja mielestäni tämä Nobelin palkinto nyt heikentää koko Nobel-järjestöä. Mutta no Britanniassa mielipidetiedustelut ovat selkeitä. Selkeä enemmistö haluaa lähteä Euroopan unionista. David Cameron yrittää teeskennellä olevansa euroskeptikko, kun hän tulee tänne, ja sitten hän menee Britanniaan ja sanoo, että hän on voittanut, mutta hän on nyt jumissa, ja ennustan, että suuria poliittisia muutoksia on tulossa Britanniassa, koska hän on menettämässä miljoonien äänestäjien tuen. Kiitos. Das Wort hat jetzt für die Fraktion. Ja seuraavana sitoutumattomien puolesta edustaja Sinclair. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies jälleen kerran. Meillä on ollut huippukokous, josta luvattiin ratkaisuja, mutta käytännössä johti vain EUn integraation syvemmälle ja syvemmälle. Eurokraatit ja sokaistuneet johtajat ovat tässä käyttäneet talouskriisejä EUn integraationa verokkeena. Yhdysva- Euroopan Yhdysvaltoja tässä kootaan yhteen. Ettekö ole ottaneet mitään opikseen? Puheenjohtaja Barroso ja hänen koneistonsa eivät ota huomioon pientä ihmistä. Kreikan romahtaminen ja 43 prosentin lisäys itsemurhatilastoissa on tästä seurausta. Minun maassani yhdistyneessä kuningaskunnassa, joka on eurovyöhykkeen ulkopuolella, vaikutus on vähemmän, mutta siitä huolimatta Lontoon Cityn asema ja vauraus ovat vaarassa. Cameron näyttää vihreän valon pankkiunille, mutta hän ei saa mitään tästä vastineeksi. Miksikö? Hän on menettänyt tilaisuuden neuvotella uudelleen joistakin valtaoikeuksista, jotka pitäisi saada Euroopalta takaisin. Jatkuvasti on kyllä lupailuja e- esitetty, mutta hänen sanansa ovat tyhjää sanahelinää. Meillä on konservatiivipuolue jälleen kerran, joka puhuu kyllä ennen Euroopasta, mutta sitten Tämä on pelkkää puhetta. Ja kamera on suorastaan Angela Merkelin puudeli, syrikoira. Kansanäänestystäkin on luvattu, mutta johtajat ovat minut pettäneet, koska yhdistynyt kuningaskunta on menossa liittovaltio Eurooppaan. Kannattajien pitäisi nyt pistää kampoihin Cameronin hänen puolueelleen kautta maailman, lähettää hänelle voimakas viesti sen puolesta, että kansanäänestys todellakin saataisiin. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Seuraavana EPPn puolesta edustaja Kassulidis, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. With... Kiitoksia, herra puhemies. Tämä alhaalta ylöspäin pr- prosessi, neljän vuoden vaiheittainen lähestymistapa ei ole tarjonnut Kreikalle toivottua ratkaisua. Päätöksiä on tehty, mutta hitaasti. Ei ole ollut selkeitä suunnitelmia ja me tiedämme, että markkinat reagoivat paljon nopeammin kuin me. Pankkiunionin kannalta täytyy muistaa, että jos ongelmia syntyy, niin silloin kansalaiset joutuvat maksumieheksi. Pankkien on tarkoituksena lainata suoraan rahaa sellaisilla ehdoilla, jotka lyödään lukkoon tulevina kuukausina, ja että eurooppalainen keskuspankki valvoisi tätä toimintaa. Ja näin valtioiden velkajärjestelmä, velkaongelma saataisiin kuriin. Pankit tarvitsevat jo nyt suoraa tukea ja se tarkoittaa sitä, että pääomitusta toteutetaan. Ja tästäpä syystä tämä uusi mekanismi, sen pitäisi toimia retroaktiivisesti, eli huomioisi sellaiset pankit, jotka ovat jo tällä hetkellä näissä ongelmissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana sosialistien puolesta edustaja Huang Gog. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Lokakuun neuvostossa päätettiin aikataulusta, jolla pannaan täytäntöön kesäkuun päätöksiä. Eli pankkiunioni toteutuu vuonna 2014 ja silloin valvotaan sitten 6000 euroalueen pankkia. Ja siellä myöskin sitten ratkaistaan kriisiä ja tällä tavalla yritetään välttää sitä, että kansalaiset joutuvat tästä maksamaan. Kansalaiset ja palkansaajat eivät ole rikollisia tai vastuullisia kriisissä, todelliset pahantekijät ovat rahoitusmaailma. Ja nyt sitten syytetään kansalaisia siitä, että he haluavat liikaa sosiaalisuutta. Mutta sosiaalisuus on juuri se asia, joka puuttuu tästä välisuunnitelmasta Van Rompuy. Sosiaalinen pilari, mutta myöskin demokraattinen pilari. Ja siksi monet kansalaisista ovat nyt yhä euroskeptisempiä ja talous- ja rahasioiden valiokunnan jäsenet parlamentissa ovat todenneet, ettei voi olla talous- ja rahaliittoa ilman demokratiaa ja ilman sosiaalista sopimusta. Euroopan parlamenttiin täytyy varmistaa se, että keskustellaan Troikan päätöksistä ja parlamentin pitää toimia hallintorakenteissa vakausvälineessä. Ja jäsenvaltioiden budjettikurin pitää heijastua budjettikykynä Euroopassa torjua asymmetrisiä kriisejä, kuten tekin totesitte Van Rompuy, mutta tätä rahastoa on rahoitettava uusista varoista ja sitä on hallinnoitava yhteisömetodilla, jotta voidaan välttää ongelmia. Monet meistä ovat samaa mieltä siitä, että ei voida siirtyä kohti federaatiovaltiota, ilman sosiaalista edistystä, solidaarisuutta ja demokratian edistymistä. Tämä on viesti, joka parlamentin ja puhemiehen täytyy viedä eteenpäin tässä keskustelussa. Paljon kiitoksia. Seuraavana liberaalien puolesta edustaja Desarnes. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Aina sanoa Van Rompuylle ja Paros, että minusta vaikuttaa siltä, että tässä on aikatauluongelma, ajatusongelma. Toisin kuin muuten usko, että eurooppalainen kriisi on meidän takanamme. Ja nyt huomenna ja ylihuomenna ei tarvita toimia, vaan tänä päivänä tarvitaan toimia. Joitakin esimerkkiä. Ensinnäkin pankkiunionista. Olemme kaikki suurin piirtein sen puolesta, mutta sen täytyy olla tehokas ja vaikuttava ja operatiivinen heti huomispäivänä. Ei niinkään huomispäivänä, vaan heti tänä päivänä, jotta pankit voidaan uudelleen pääomittaa. Ja samalla täytyy varmistaa, että julkinen velka ei tästä kasva. Tämä ei olisi järkevää. Toiseksi saman aikaan, kun pankkiunioni toimii, tarvitaan myöskin solidarisuusmekanismi ja eurooppaiset obligaatiomarkkinat. Tämäkin täytyy hoitaa kuntoon nyt, koska muuten vaikeuksissa olevat maata joutuvat tässä kuivavat kuolevat veren vähyyteen. Investointeja tarvitaan tänä päivänä. Me tarvitsemme tarvittaa julkista politiikkaa tänä päivänä, koska me, muuten emme pääse, voi pistää kampoihin lamalle. Ja huomispäivänä voi olla liian myöhäistä. Neljänneksi vielä Euroopan instituutioiden tasavertaisesta asemasta toteaisin, että herra puhemies, että Euroopan unionissa meidän täytyy nyt tällä hetkellä saman tien herra Rompei saada asiat kuntoon, koska muuten meidän uskottavuutemme on kärsii myöskin naisten oikeudet ja tasa-arvo kuntoon. Joissakin hallituksissa ja maissa ei kuunnella laisinkaan naisten oikeuksia. Lopuksi vielä poliittisesta unionista ja demokratiasta ja demokratiasta legitiimeydestä, joka tähän kuuluu. Meidän täytyy nyt saman tien saada nämä asiat istylistalle ja saada edistystä aikaan, koska muutoin me menetämme eurooppalaisten luottamuksen. Kiitoksia. Olen kiitoksia. Seuraavana ECRn puolesta edustaja Epping. Mr. President, let me first congratulate you. Puhemies, onnittelut teille, Barrosolle ja Van Rompuylle Nobelin rauhanpalkinnosta. Ikävä kyllä, en voi onnitella Vidal Quadrasia, joka on parlamentin varapuhemies. Espanjan televisio hän sanoi, että hän lähettää kansalliskaartin Kataloniaan niitä vastustamaan, jotka haluavat Katalonian itsenäisyyttä. Tämä oli kauhistuttava lausunto. Katalonilaiset itse saavat päättää päät- tulevaisuudestaan. Ja miten Cameron suhtautuu Skotlannin itsenäisyyteen? Hän suostui siihen, että vuonna 2014 asiasta järjestetään kansanäänestys. hän pitää asiat hoitaa ei armeijan, vaan demokratian kautta. Ja Vidal Quatra sitten selitti asiaa ja lähetti kirjeen, joka pahentaa tilanteen. Tässä on tämä kirje. Kun sen nyt lukee, niin minulle tuli vaikutus, että Franco itse oli sen laatinut. Hän sanoi, että Katalonian itsenäisyys ei ole rauhanomainen eikä demokraattinen. Noin tähän itse. Eli Nobelin rauhanpalkinnon voittajat, mitä aiotte tehdä tälle? Ja Schulz, mitä aiotte tehdä asialle? että kovin paljon tähän mennessä. Puhemies Schulz sanoi, että Vidal Quadras vain ilmaisi yksinyttyisen mielipiteensä. Hän ei puhunut varapuhemiehenä, mutta näin hän kuitenkin teki. Hän sanoi olemassa varapuhemies ja hän on varapuhemies 24 tuntia päivässä, seitsemän päivän viikossa. Eli puhemies, älkää nyt kääntäkä umistakaa silmiänne todellisuutanne ja vaatikaa, että varapuhemies pyytää anteeksi parlamentilta, että hän pyytää anteeksi katalonialaisilta ja eroaa. Hän ei heijastele osoitti vir- virkansa arvokkuutta. Hän ei ansaitse ja sanoisin, että Vidal Quadras hävetkää. Kiitoksia. Mitä tulee Eurooppa-neuvoston kommentteihin, niin ne kuulemme ilmeisesti teiltä sitten myöhemmin. Seuraavana edustaja Hatsi Georgiou. Aso, sekunde Hatsi Georgiou, Mutta vielä pieni hetki. Niin, teillä oli kysymys edustaja Eppingille. Olkaapas hyvä. Pitää. Señor diputado. Arvoisa edustaja, teillä oli vähän puheaikaa ja te vain loukkasitte ja puhuitte asiasta, josta tiedä mitään. Tunnetteko Espanjan perustuslain? Koska se, mitä Vidal Cuadras puhemies sanoi, se on pelkästään se, mitä on todettu Espanjan perustuslaissa. Lisäksi Nämä olivat henkilökohtaisia lausuntoja, jotka eivät liity parlamenttiin ja joita kyllä ymmärrän kyllä mitä sanoitte, mutta en todellakaan arvosta sitä. Epping, Edustaja Epping, haluatteko vastata tähän? The only point I wanted to... Halusin vain sanoa, herra puhemies, että minä en puutu Espanjan sisäisiin asioihin, mutta en myöskään hyväksy sitä huomautusta, jonka parlamentin varapuhemies teki, kun hän totesi, että armeija pitäisi lähettää maakuntaan. Äänestäjien täytyy päättää, eikä armeijan. armeijan. Me tiedämme kyllä Kardia siviilin historian, joten puhutaanpa asiasta, demokratiasta ja katonalaisesta oikeudesta itse päättää omista asioista. No niin, seuraavana edustaja Hatsi Georgiou, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Arvon kollegat, olemme nyt kuulleet synkän tilannekatsauksen. kuuntelemme mitä Barrosolle ja Van Rompalle sanottavanaan. He analysoivat sitä, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä. Jatketaanko näitä järkyttävän hitaita keskusteluita vai ryhdytäänkö jossakin vaiheessa tekemään myöskin päätöksiä? Ja ryhdytäänkö toimeen? Meidän ei pidä käyttää nyt demokratiaa ihmisiä vastaan aseena. Meidän täytyy ryhtyä tuumasta toimeen ja keksiä keinot pelastaa pankit esimerkiksi. Kyproksen tilanne ja Espanjan tilanne. Siellä ihmiset joutuvat maksamaan viulut. Kuinka tylyks, paljon tylymmäksi enää voi ryhtyä? Nyt ollaan puolivälissä vasta. Ajat ajateltu on jo pitkään samalla kun on kävelty raunioilla. Omata varata ja pankkien pääomavaatimukset ja pankkien rahoitusongelmat estävät pankkeilla näistä rahaa ihmisille ja tämä johtaa talouden lamaan. Kiitos seuraavana edustaja Atsavela IFD e puolesta. Bravio, no. Kiitoksia. Kun ajatellaan tätä Nobelin rauhanpalkintoa, niin sanoisin vain, että kun tällaisen palkinnon vastaanottaa, niin muistakaa myöskin Euroopan kansalaisia, jotka ovat tehneet kovan työn ja ansainneet tämän palkinnon. Erityisesti Etelä-Euroopan kansalaiset, joilla on nyt ongelmia selvitä olosuhteissa, joihin he ovat joutuneet. Ja muistakaa myöskin pohjoisen kansalaisia, jotka ovat solidaarisia. On pohjoisessa niitäkin, jotka tukevat Etelä-Euroopan kansalaisia. Ja he ovat todellisia demokraatteja. He uskovat vakaasti eurooppalaiseen ajatukseen. Kun puhutaan kasvuista ja työpaikoista, niin ei pidä unohtaa, että meidän ei pidä tehdä leikkauksia rakennerahastoista, koska niiden avulla voidaan auttaa eteläisiä maita ja ne ovat nyt avainasemassa, kun ajatellaan Etelä-Euroopan kehitystä. Kiitos seuraavana Mölzer sitoutumattomien puolesta. Kiitoksia herra puhemies. Jo ennen huippukokousta sanottiin, että mitä päätöksiä ei tehdä, vaan osoitetaan suuntaan, mihin mennään. Mutta tämä suunnan näyttäminen on vain osoituksena siitä, että jatketaan tällä pimeällä tiellä, joka on ohjannut meidät jo muutenkin umpikujaan. Nyt ei anneta mahdollisuutta erota euroalueesta talouspoliittisen unionin eli Euroopan unionin talouspoliittisen valvontajärjestelmän näkökulmasta asiaa on katsottu. Tietenkin on hyvä, että asioista keskustellaan. Me tiedämme, että järjettömät keinottelut ovat johtaneet, johtu, johtaneet siihen, että pankkeja on pelostettu veronmaksajien rahoilla. Todellisia, todellisia muutoksia ei pankkivalvonnankaan kautta saada aikaiseksi, sillä se edellyttäisi talousunionin todellisen muutoksen hätäjarrua, hätäjarrun sijaan aiotaan ryhtyä toisenlaisiin toimenpiteisiin. Täällä puhutaan eurobondeista ja sehän tarkoittaa käytännössä todellakin velkojen yhteisöllistämistä eikä yhtään mitään muuta. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana EPPn puolesta edustaja Mauro. Gracias. Kiitoksia puhemies. Komission puheenjohtaja, Die Herren Daul und... Äh, Kollega Dolia Barroso, voisitteko olla niin ystävällisiä ja kuuntelette edustaja Mauron sanomaa? Sehän kuuluu teidän perheeseen, niin yrittäkääpäs olla nyt hiukan kohteliaampia. Heillä on teille jotain sanottavana. No niin, anteeksi, mutta komission puheenjohtaja, kun ajatellaan nyt tilannetta, niin tilanne on nyt hiukan parempi. Kun ajatellaan nyt neuvoston päätelmiä ja kun ajatellaan sitä, että meidän täytyy nyt kaksi kertaa tehdä päätöksiä asioista, joista oli jo päätetty. Eli nyt, kun ajatellaan tätä valvontajärjestelmää, joka on varmastikin hyvä kompromissi, niin mitä komissio aikoo tehdä, jotta jäsenvaltiot jotka haluavat lykätä sen täytäntöönpanoa. Niin mitä komissio aikoo tehdä, jotta voidaan toteuttaa tämä kohtuullisessa aikataulussa? Hyvin usein on tullut esiin monissa jäsenvaltioissa, että aika on rahaa. Ja jos toisaalta on ongelmana maat, jotka haluavat lisäaikaa, niin kuitenkin täytyy ottaa huomioon myöskin se, että jos tätä lykätään ajassa eteenpäin, niin päätöksenteko täytyy kuitenkin tehdä päättäväisesti. Neuvoston päätöksiä täytyy arvioida myönteisesti, mutta samalla meidän täytyy tehdä kaikki, mitä pystymme, jotta ne saataisiin toteutettua heti. Kiitos SD. Puolesta seuraavana edustaja Gualtieri. Puhemies, Yhteinen valuutta tarvitsee kunnollista valvontaa, emme sääntöjä, vaan myöskin taloushallintoa. Me tarvitsemme demokraattisia toimielimiä, joilla on riittävästi resursseja, ja siksi parlamentti korostaa sitä, että ei ole tehokkaita ratkaisuja, jotka eivät pohjautuisi yhteisömenetelmälle ja yhte Euroopan toimielimille. Ja Euroopan parlamentti on euron parlamentti, koska euro on Euroopan unionin valuutta. Ja neuvoston päätelmissä onneksi nämä periaatteet on otettu esiin, mutta meidän täytyy toteuttaa niitä johdonmukaisesti ja päättäväisesti. Finanssipoliittinen kyky edistää työllisyyttä ja kasvua on tärkeää, mutta täytyy selkeästi myöskin todeta, että tämä finanssipoliittinen kapasiteetti on osa EUn budjettia ja sen pitää pohjautua omiin varoihin. Ja erityisesti se ei voi olla mikään verukas sillä, ettei toimittaisi yhteisesti velkojen suhteen. Jos toimimme yksittäisesti, silloin olemme tehottomia ja se johtaa asymmetriseen tilanteeseen, joka heikentää demokratiaa. Ja parlamentti haluaa toimia eri tavalla. Meillä on yleisiä sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita, joista on päätetty yhdessä, ja hallitusten täytyy miettiä, miten nämä tavoitteet toteutetaan. Meidän täytyy olla kunnianhimoisempia ja realistisia. Euroopassa vakaus ja demokratia kulkevat käsi kädessä ja siksi on tärkeää, että meillä on viides sosiaalinen pilari. Meidän täytyy siirtyä kohti federaalista rakennetta, joka pohjautuu kansalaisten toiveille ja meidän täytyy myöskin korjata säästötoimia ja hallitusten välistä toimintaa, jossa tehdään nopeita päätöksiä, jossa annetaan prioriteetti kasvulle ja työllisyydelle. Seuraavissa Eurooppa-vaaleissa meidän täytyy miettiä valmistelukuntaa, jotta voisimme luoda todellista demokraattista hallintoa Euroopalle ja eurolle. Euroopan parlamentti haluaa toimia ja haluaa pitää kiinni etuoikeuksistaan. Kiitos. Kiitokset Edustaja Gualtieri, kollega Brock, oletteko eksyneet? No, kollega Bowles, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Kuinka moni oikeastaan ymmärtää ne seuraamukset, joita yhteisestä valvontaelimisestä tulee? Minusta vaikuttaa siltä, että parkkiunioni, kevyt versio sellaisesta, johtaa siihen, että Euroopan unioni, sen kevyt versio, sitoo käytännössä jäsenvaltiot keskenään ja systeemiset äh, romahtamiset äh, keskinäistetään, mistä tämän keskenään vastuu. Kansalaisten täytyy tietää, mistä on kyse. Tällä välin, kun halutaan välttyä mutuolisonnilta, vakausjärjestelmä on pois pelistä ja Espanjan pankkivelka, sitä ei saada hoidettua. Joten miten, miksi tässä kirjoitetaan? Yritetäänkö te nyt runnoa läpi tätä hyvää uutista, ennen kuin kansalaiset ymmärtävät, mistä oikeasti on kyse ja ennen kuin parlamentti keksii mitään parempia keinoja. Sitten samalla sisältöpuolen kuntoon saattaminen jätetään ikuisiksi ajoiksi. Aikataulua on tarkasteltu. Minusta vaikuttaa siltä, että lainsäädäntöitä laaditaan nopeasti ja sitten hitaasti pistän täydentöön. Ei ole asianmukaista. Pitäisi ehkä käyttää hieman enemmän aikaa kunnollisen sovun aikaansaamiseksi, kunnollisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Ja CRD 4 pääomavaatimuksia koskeva lainsäädäntö. EKP tämän nyt sitä. Meidän täytyy tietää etukäteen, kuka tässä pyrkii mihinkin. Entä sitten naisten asema EKP:ssa. Tarvitaan nyt enemmän kuin tyhjiä sanoja ja lupauksia koska näitä lupauksia on saatu ennenkin sukupuolten tasa-arvon aikaansaamiseksi, mutta samanaikaisesti lupaukset on tehty kaikki täyttämättä. Kiitos edustaja Bowles. Seuraavana sitoutumattomien puolesta edustaja Stassen, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Herra puhemies, oikein paljon kiitoksia. Neuvoston päätelmät, ne ovat taas uudestaan samanlaiset kuin ennen. Puhutaan 2020 strategian täytäntöönpanosta panosta ja talous- ja rahaliiton kehittämisestä. Tämä ei ole mitään uutisointia, tämä on vanhaa viestiä. Mutta me emme halua siis katsoa, mikä on se todellinen haaste. Ja niin kauan kuin näin toimimme, niin tilanne vain pahenee. Meillä on monimuotoisuuden manner edessämme, mutta me emme kykene vastaamaan näihin haasteisiin. Me yritämme valvonnalla ja keskittämällä toimia ratkaista ongelmia. Sitä emme ole ansainneet kansalaisilla ei ole oikeastaan enää mitään toimintamahdollisuuksia. Me tiedämme, että me emme kykene toimimaan. Mehän olemme oikeastaan demokraatteja, mutta miksi näitä viestejä emme noteralla laisinkaan? Mitä pitäisi tapahtua? Mitä pitäisi tapahtua, jotta me ymmärtäisimme, mitä pitäisi tehdä? Eli että ymmärtäisimme, että mikään ei enää onnistu. Se vaan johtaa ö, työttömyyteen ja rauhattomuuteen. Nyt olemme sivuraiteilla. Antakaa kansalaisille vapaus ja älkää sitoko heitä tähän euroalueeseen. Meidän pitää antaa heille mahdollisuus saada päästä elpymisen tielle. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Odi. Kiitos puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Menettelytavan osalta pahoittelen sitä, että puheenjohtajakokouksella ei ollut mahdollisuutta keskustella asiasta poliittisella tasolla etukäteen jo ennen Euroopan neuvoston yleisten asioiden neuvoston kokousta. Neuvoston puheenjohtaja, meidän olisi pitänyt voida valmistautua Euroopan neuvoston huippukokoukseen niin, että olisimme voineet äh, valmistautua tämänkin poliittisen keskustelun täällä. Neuvoston puolella hyvin paha puhuttiin kasvusta ja kilpailukyvystä, ei suurin piirtein laisinkaan, ja mitään suuren luokan investointia ehdosteiden infrastruktuurien tukemiseksi ja mitä lehdistölle todettiin, lehdistölle kerrottiin lähinnä pankkivalvonnan aikataulusta. Jotkut muikin puhujat ja minäkin olemme kaikki nyt hieman epäuskoisia. Ranskassa Fionin hallitus on tehnyt ehdotuksen, joka hyväksyttiin Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa jäsenvaltioiden epävarmi, tilanne, julkinen velka, eläkeuudistukset, työmarkkinauudistukset. Minun mielestäni kaikkia näitä maakohtaisia suosituksia pitäisi valvoa ja niitä täytäntöönpanoa sosiaalisella puolella. Näiden sopimusten aikaansaaminen, sosiaali, sosiaalikysymykset, eläkekys, eläkeikä, vähimmäispalkka. Tässä se saattaa kuntoon. Ja entiset kommunistimaata. Nyt on kulunut jo aikaa niiden liittymisestä. Sielläkin pitäisi saada asiat kuntoon. Nyt meidän pitää luottamus saada jälleen kerran palautettua ja kansalaisia antaa jonkinlaista Salom. Kiitoksia seuran esittien puolesta. Edustaja Guerrero Salom. Kiitoksia puhemies. Täytyy myöntää, että neuvosto on edistynyt osittain, mutta voidaan myöskin todeta, että on edistytty aika hitaasti. Me etenemme kyllä, mutta emme riittävän nopeasti ja me olemme yhä kauempana tavoitteistamme. Mielestäni tämä nyt ei ollut kovin myönteinen huippukokous ja sanon, kerronpa miksi. Siksi, että on toistettu päätöksiä, joita on jo tehty, ja on myöskin hyvin hitaasti pantu täytäntöön tiettyjä toimia, ja myöskin on epätasapainoa säästöpolitiikan ja sosiaalipolitiikan välillä. Ja sitten kun puhutaan tästä sopimusten toistamisesta, niin täytyy muistaa, että nyt on ollut jo lähes 30 huippukokousta, niin on, niitä on vaikea erottaa toisistaan. Ja esimerkiksi toukokuussa 2010 oli huippukokous, siellä puhuttiin säästöistä ja sitten tämän vuoden kesäkuussa puhuttiin kasvusta, mutta säästötoimet ovat kehittyneet, mutta kasvu ei hitaus ja epäkonkreettisuus näissä toimissa. No yleensähän neuvoston päätelmissä todetaan, että on tärkeää toteuttaa nopeasti toimia, joista on sovittu aikaisemmissa hypokokouksissa. mutta kun nyt näemme nämä päätelmät, niin siellä on hyvin paljon ilmauksia, kuten seuraavina viikkoina, tai että nyt pyrimme johonkin. Ja ainoa, mikä nyt on pantu täytäntöön, ovat 100 miljoonaa poliittiseen ohjelmaan. Ja kun mietitään näitä epätasapainoja, niin ei ole mitään suurta osaa, joka olisi omistettu sosiaalisille vuoropuhelulle, kun ajatellaan työtä, jota neuvostossa on tehty. Ja ottaisin vielä esille sen, että tähän liittyy riskejä. Esimerkiksi se, että jäsenvaltioissa ei ole pystytty puuttumaan köyhyysongelmiin. Me tarvitsemme eurooppalaista ratkaisua, jolla voimme ratkaista näitä ongelmia, ja ainoastaan tällä tavalla voimme perustella EUn olemassaolon. E Kiitoksia. Seuraavana kansanpuolueen puolesta edustaja De Grandes Pascual. Siis- Kiitoksia puhemies. On periaate, joka on siirtynyt oikeudesta politiikkaan, eli pacta sunt servanda. Eli sopimukset on pantava täytäntöön. Ja tällä viittaa nyt näihin toimiin, joista kesäkuun neuvostossa puhuttiin, jotta voidaan puuttua tähän kriisiin. Ja kun näitä sopimuksia on hyväksytty, paine markkinoilta heikkeni ja tämä oli myönteistä ja tehtiin päätöksiä, joilla voidaan päästä irti näistä, tästä velan noidan kierteestä ja voidaan päästä eteenpäin ja luoda todella sitä raha- ja talousunionia, ja, jotta voimme sitten vahventaa euroa. Viime viikolla neuvosto noin päätelmissä oli myönteisiä seikkoja. Ne ovat tyydyttäviä, kun ajatellaan edistystä kohti pankkiliittoa ja myöskin myönteistä on se, että jäsenvaltiot sopivat siitä, että on pankkivalvontaa ja on myöskin hyvä, että on päätetty käynnistää järjestelmä, jossa olisi euroalueen talousministeri. Mutta sitten yksimielisesti on tehty tiettyjä toimia. Ei voida hyväksyä sitä, että osittain tulkitaan päätöksiä, joilla voidaan sitten väärentää mandaattia, joka on annettu valtionvarainministereille. Eikä myöskään hyvä ole se, että puhutaan asioista, joista on jo sovittu. Meidän pitää olla nyt mekanismi, joka tähtää valvontaan ja joka kattaa kaikki rahoituslaitokset. Ja meillä pitää olla myöskin talletustakuita, meillä pitää olla kriisin hallintajärjestelmiä, meillä pitää olla euron valvontaa, joka liittyy siihen, että luodaan nopeasti tehokas pankkiunioni. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana SD-puolesta edustaja Bulman. Herra puhemies, arvoisat kollegat, huikku, huippukokouksia toisensa perään järjestetään, mutta kriisiä pukkaa. Kasvua ei saada aikaiseksi, ei myöskään työpaikkoja. Ja puheenjohtaja Barroso, teidän täytyy olla aloitteellisempi vielä teidän toimikaudenne aikana. Ja Van Rompau, teidänkin pitää olla aloitteellinen. Muuten Eurooppa pysyy kriisissä vaikkakin huippukokouksia järjestettäisiin tiuhempaan tahtiin. Eurooppaa vaivaa nuorisotyöttömyys. Barroso, teillä on instrumentteja. Andor voisi ryhtyä tuumasta toimeen, kuten koko komissio. Mutta miksi me emme toimi mahdollisuuksiemme rajoissa, eli ohjausjakson myötä, eli että välittömästi sitovasti päästetään siitä, että että jokaisessa maassa nuorisotyöttömyyttä on leikattava tietyllä prosenttiosuudella vuosi vuodelta. Miksi emme tähän kykene? Euroopan parlamentissa on odotettu teidän aloitteita jo vaikka kuinka pitkään. Me tarvitsemme enemmän talouspoliittista toimivaltuutta eurooppalaisella tasolla. Se on tarpeen. Mutta herää kysymys siitä, että kuka päättää mistä. Silloin kun Saksan valtiovarainministeri Schäuble tulee meille vieraaksemme, hän sanoo, että meillä pitäisi olla vahva eurooppalainen komissaari. No sitten sanotaan, että no Rehn hän voisi tämän homman hoitaa. Ehkäpä Rehn kuuntelee meitä paraikaa. Kollega Rehn, se olisi hienoa, jos teillä olisi enemmän toimivaltuuksia. Mutta sitten pitää vain sopia pelisäännöistä te neuvottelette parlamentin kanssa pelisäännöistä. Silloin tilanne muuttuu aivan toisenlaiseksi. Silloin teidän ei tarvitse soittaa eri pää, pääkaupunkeja ja kysytä, mitä siellä oikein toivotaan, ja teidän ei tarvitse neuvotella keskisistä sopimuksista sen, sellaisten henkilöiden kanssa, jotka eivät tiedä asioista höykäsen pöläystä, vaan te neuvottelette parlamentin kanssa, koska me tiedämme, mitä me teemme. Euroopalta löytyy politiikat ja tekniikat, ja meidän tulee vahvistaa Eurooppaa. Me, te, me emme tarvitse uutta Eurooppaa, vaan me tarvitsemme nykyisten instituutioiden vahvistamista ja Euroopan parlamentin voimakkaampaa roolia. Sitä kautta pääsemme kriisistä eroon. Kiitoksia. Kiitoksia. Reen tulee saamaan ainakin kirjallisessa muodossa tämän teidän lausumanne. Näin viesti menisi ainakin perille. Ehkäpä kollega Barroso voisi välittää Reenille viestin, kun hän ei näytä olevan tästä kommentista juurikaan kiinnostunut. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Gal tények rendkívül makas dolgok. Kiitoksia, puhemies. Tosiasiat ovat tosiasioita. Eurostat on selkeästi osoittanut, että kriisiä ei ole asianmukaisesti saatu päihitettyä. Huippukokouksessa ei edelleenkään tehty tarvittavia päätöksiä. Siellä pelkästään otettiin suuntaa. Katson siitä huolimatta, että on tärkeää, että uusi pankkivalvontajärjestelmä – toimii käytännössä. Mutta että toimi, olemassa olevat toimielimet ja asianmukaiset toimijat ovat siinä mukana. Euroopan keskuspankin valtaoikeudet täytyy määritellä tarkemmin. Hyvin paljon aikaa on kuitenkin hukattu turhaan. Sen vuoksi emme nyt voi sallia sitä, että tehdään päätöksiä, jotka eivät vastaa meidän vastuualuettamme, tai että jätämme tekemättä päätöksiä, jotka ovat meidän vastuullamme. Nekin, jotka, ovat euro, jotka eivät ole eurovyökkeessä mukana, täytyy ottaa huomioon. Kriisi ei tunne rajoja. Siksi minä katson, että kriisin hoito, senkin täytyy olla rajat ylittävää laajuudeltaan. Euroa voidaan suojata, siitä voidaan pitää kiinni vain mikäli me toimimme yhdennetyllä tavalla integroidusti. Ne maat, jotka eivät ole vielä mukana eurovyöhykkeessä, niiden osalta emme voi hyväksyä sitä, että kun on kyse pankkivalvonnasta, valvonnasta, tämänkin kautta luotaisiin tai puhuttaisiin jonkinlaisesta monitasoisesta tai monen vaiheen Euroopasta, mikä tähän tällaiseen Eurooppaan menee. Emme ole ottaneet silloin opiksi me menneistä virheistä. Kiitos seuraavana EPVn puolesta edustaja Giannokku. Kiitoksia puhemies. On hienoa huomata, että keskitymme nyt työpaikkoihin ja kasvuun, mutta meidän täytyy käyttää nykyisiä mekanismeja ja välineitä. Jos ei ole sosiaalista tulevaisuutta, niin tämä järjestelmä ei ole täydellinen. Meidän täytyy vahvistaa myöskin investointipankkia. Tällä tavalla saadaan etuja maille, jotka ovat mukauttamassa budjettejaan. Oman maani Kreikan kansalaiset ja muiden maiden kansalaiset, jotka kärsivät tästä suoraan, niin heidän on saatava tästä jotain hyötyä. Kun ajatellaan tätä yhtenäistä valvontajärjestelmää, niin tällä tavalla voidaan syventää talous- ja rahaliittoa ja toivottavasti tässä onnistutaan. Mutta tällä hetkellä pankit eivät ole osa ratkaisua, vaan osa ongelmaa. Ja sukupuolten välinen tasa-arvo pitää saada keskusteluista eteenpäin, niin täytyy saada tuloksia. EU ei saanut pelkästään menneisyyden puolesta tätä rauhanpalkintoa, vaan se liittyy myöskin tulevaisuuteen ja sen pitää liittyä rauhaan ja sukupuolten välisen tasa-arvoon. Niiden pitää olla painopistealueita meille. Kiitos kansanpuolen puolesta seuraavana edustaja Tyson. Herra puhemies, kiitoksia. Kiitoksia arvoisat puheenjohtajat. Viime vuosien aikana on tehty paljon päätöksiä monimuotoisen kriisin selättämiseksi. Tavanomaisia sääntöjä, epätavanomaisia sääntöjä ja sellaisia, jotka eivät kuulu sopimukseen, mutta luottamus ei ole palautunut ja juuri tätä luottamusta me kaipaamme, jotta pääsemme sellaiseen tilanteeseen, jossa työllisyyttä vaalitaan ja taloudellinen kasvu vallitsee. Meillä on rakenteellisia ongelmia ja siksi kaivataan myöskin rakenteellisia ratkaisumalleja kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Ja siksipä katsommekin, miltä tämä lopullinen äh, rahoitusalan roadmap näyttää, josta siis Van Rompuykin täällä puhui, jotta päästäisiin tästä kriisistä eroon. Me tarvitsemme kunnianhimoisen suunnitelman, joka pannaan täysimääräisesti täytäntöön. Kansalaiset eivät jaksa enää odottaa ja tästäpä syystä mekään emme lepää laakereillamme. Ekon valiokunnassa äänestettiin minun mietinnöstäni koskien juuri tästä koskien tätä tiekarttaa. Ja tietenkin suosittelen teidänkin perehtyvän tähän tekstiini, mutta me lisäämme tähän vielä viidennen sopimuksen, eli tämän sopimu, sosiaalisen sopimuksen, jotta kaikki muistavat, mistä on kyse. Ja mitä tulee pankkiunioniin, niin me olemme edelleenkin muuttamassa ehdotusta, sillä se pitää sisällään sellaisia kohtia, jotka ovat parantamisen arvoisia. Me emme halua tietenkään viivyttää prosessia, mutta tämän vuoden aikana voimme saada aimoharppauksia otettua hoidettua, mutta se edellyttää vastuullista toimia ja parlamentti ei missään nimessä tule olemaan kapulana rattaissa. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana EPPn puolesta edustaja Rangel. Kiitoksia puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Ensinnäkin minun täytyy sanoa, että neuvoston tulokset olivat tervetulleita neuvoston että huolimatta siitä, että lopullisia päätöksiä on tehty aivan liian myöhäisessä vaiheessa, mutta kuitenkin edistystä on nyt saatu aikaan. Olen täysin samaa mieltä herra Kasuliidesin kanssa, joten oikeastaan haluaisinkin vain esittää kysymyksen neuvoston puheenjohtajalle. Joillakin mailla on valtavia ongelmia. Näissä maissa on tehty valtavasti työtä, jotta on voitu pistää täytäntöön jopa taannehtivasti julkisia vajeita ja velkaa koskevia lainsäädäntöaloitteita. Saksasta olen kuullut, että Irlantia voidaan pitää erityistapauksena. Kysymykseni kuuluukin seuraavalla tavalla. Päättikö neuvosto, tekikö neuvosto mitään päätöksiä, joka osoittaisi, että eri maita kohdellaan eri tavalla Irlantia ja Portugalia ja Espanja kohdannut eri tavalla. Seuraavana kansanpuolen puolesta Roil. Euroopassa on suuria ongelmia ja me sovimme alkuun, että me toimisimme säästeliäämme kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja että me tarvitsemme rakenteellisia muutoksia kipeästi ja että me lisäisimme kasvua. Siihen olemme ryhtyneet. Totuus on myöskin se, että etenemme hitaasti, mutta etenemme kuitenkin. Minä en oikein ymmärrä aina tätä valitusvirtaa, että meidän pitäisi keksiä maailma aivan uudestaan. Valittu tie on oikea ja kiitoksia puheenjohtaja Van Rompuy siitä, että te hartia voimin ajatte sellaista strategiaa, jonka mukaan koko ajan tehdään työtä. Ei uutisia joka viikko, joka viikko uusia välineitä tai jotain toivoita esitetä joka viikko jostain ihmeestä, vaan systemaattista toimintaa. Näin pääsemme eteenpäin ja pikkuhiljaa nähdään, että kyllä tämä kantaa hedelmää. Meidän ei tulisi hätiköidä, vaan tehdä kunnollista työtä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy myöskin systemaattisesti valvoa valittua lähestymistapaa. Minä olen tyytyväinen tähän nykyiseen toimintamalliin. Ja mitä tulee pankkivalvontaan, kysehän ei ole siitä, että minä päivänä se astuu voimaan Puheenjohtajathan sanoivat jo siitä, että tärkeintä on, että se toimii. Jonkin aikaa sitten me keskustelimme EBA-asioista ja halusimme kuitenkin päästä vielä pidemmälle. Meidän pitäisi toimia systemaattisemmin. Eli kaiken aja on toimintakyky, ei se milloin järjestelmä aloittaa toimintansa. Ja oikein paljon kiitoksia tästä systemaattisesta ja maltillisesta etenemisestä. Minun mielestäni se on oikea lähestymistapa. Kyse ei ole siitä, että kuka esittää parhaat ja nohevimmat lausahdukset, vaan se, kuka saa parhaimmat tulokset aikaiseksi. Kiitoksia. Näin päätämme keskustelun, näin pääsemme Catch the Eye-menettelyyn, mutta yksi pyyntö. Hyvät kollegat, keskustelu aiheesta ei ole vielä päättynyt. Meillä on aikaa vielä viisi minuuttia keskusteluun ilman puhujan luetteloa, mutta monen monet kollegat ovat pyytäneet jo puheenvuoroa. Jo yli tunti sitten pyyntöjä on esitetty ja se olkoon osoituksena spontaaniuudestanne. Ehdottaisin seuraavaa. Istukaapas ensin alal, alas, sillä me kuulemme vielä Van Rompuyn ja Barroson vastaukset. Ja totta puhuen, ne, jotka lehtereillä seuraavat keskustelujamme, niin eivät hekään voi hyväksyä se, että ne, jotka puhuvat tai ne, joille puhutaan, eivät saa mahdollisuutta seurata keskustelua, sillä jokainen täällä näyttää puhua pulputtavan omia juttujaan. Joten saanenko pyytää teitä istuutumaan? Sonst setze ich die Debatte nicht fort. Muuten keskustelu ei jatku. Ja kiittäisin myöskin salipalvelijoita, jo voisitteko käydä näissä toriparlamenteissa kertomassa, että keskustelut olisi päätettävä nyt. Minä en kykene siihen, sillä kielitaito ei riitä siihen. Ilmeisesti espanjalaiset kansanpuolueen edustajat nyt siellä jonkinlaista parlamentaarista diskurssia käyvät. Käykääpäs istumaan, paikka on varattu ja paikan käyttö ei maksa mitään. No niin, sitten catch the menettelyyn. Ensimmäisenä silmäni nappasi edustaja Podimaata. Kiitoksia puhemies neuvostossa kävi ilmi, että me olemme nyt jo menossa oikeaan suuntaan, mutta lyhyellä aikavälillä meidän täytyy nyt selvitä ensin tästä kriisistä. Meidän täytyy tehdä päätöksiä, ottaa huomioon sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja demokratia, ja sitten niitä voidaan panna täytäntöön. Komission puheenjohtaja, nämä ovat tärkeät päätökset, ja komissio on kertonut meille, että se tekee ehdotuksia vahvistetusta yhteistyöstä. Ja nythän on niin, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus on yksi asioista, joihin meidän täytyy paneutua nyt tällä hetkellä. Tämä on tärkeää EUlle ja jäsenvaltioille ja tämä on tärkeää Kreikalle, mutta jos me haluamme edistyä, niin kyse ei ole hallitusten sitoumuksista, vaan ihmisten täytyy ymmärtää, että uhraukset eivät ole turhia. Ja tältä pohjalta me sitten saamme tukea ja meidän täytyy toteuttaa lupauksemme. Kiitos. Jordan. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Jordan. Kiitoksia puhemies. Katson, että on hienoa, että neuvosto asettaa konkreettisia prioriteetteja. Tämä on erityisen tärkeää näinä aikoina – Haluaisin sanoa jotakin, mitä kollegani jättivät sanomatta. Kun puhutaan prioriteeteista, eurooppalainen tutkimusalue täytyy asettaa yhdeksi painopistealueeksi Ljubljanan prosessin täytäntöön panemiseksi. Tarvitsemme myöskin korkeakoulutason liikkuvuutta ja tiettyjä toimintaevytyksiä. Ja myöskin tasavertaisesta työstä täytyy maksaa tasavertaisesta palkkaa. Ympäristönkin puolesta täytyy tehdä enemmän tutkijoiden toimen työn helpottamiseksi. Tietty prosenttimäärä julkisista investoinnista pitäisi esimerkiksi ohjata tutkimus- ja tuotekehityksen Sisämarkkinoiden loppuun saattaminen tarjoaa myöskin mahdollisuuksia tutkimuksen ja tuotekehitykselle. Budjettineuvotteluissakin täytyy ottaa tämä puoli huomioon. Pienentää budjettivarat eivät riitä pistämään täytäntöön näitä tärkeitä tehtäviä ja petoksia vastaan täytyy myöskin taistella. Pahoittelen sitä, että ensi viikolla on määrä lähettää valtuuskunta Iraniin. Minun mielestäni tämä ei ole oikein asianmukaista. Thank, thank you, President. President... Kiitoksia puhemies kansalaiset pitävät hyviä sitä, että neuvosto keskittyy talouskasvuun ja siihen, että kasvu perustuu kauppaan, mutta suuri osa kaupasta on sisäistä. Ja hän Van Rompuy tekee sen eteen, että jäsenvaltiot poistavat kaupan esteitä, jotta sisämarkkinat toimivat niin kuin neuvosto haluaisi. Mitä hän tekee kannustaakseen jäsenvaltioita avaamaan markkinoitaan palvelualalla, jotta voidaan toteuttaa täysi potentiaali? Ja mitä Barroso aikoo tehdä, vetääkseen pois tiettyjä ehdotuksia, joista hän on puhunut, jotta voidaan vähentää sääntelytaakkaa ja millaisista ehdotuksista nyt puhutaan. Hyvin paljon kaupasta on myöskin ulkoista ja neuvoston päätelmät Japanin ja Kanadan ja Singaporen osalta ovat hyviä, mutta täytyy muistaa myöskin Intia, eikä pidä myöskään unohtaa Yhdysvaltoja. Ja kansalaiset pitävät hyviä myöskin siihen, että meillä on tämä Connecting Europe-väline, mutta neuvoston pitää myöskin myöntää budjettia, jotta se voidaan toteuttaa. Kiitokset edustaja Watson. Seuraavana edustaja Van Dalen. Puhemies, huippukokouksessa puhuttiin pankkivalvonnassa ja suunnitelmien mukaan EKP olisi valvoja. Mutta valtion velkakirjojen ostamisen myötä EKP on joutunut kriisin osalliseksi, mutta EKP pitäisi olla puut, riippumaton, joten tehtäviä ei pitäisi sille kasata lisää. Sen jälkeen EKP voi olla valvoja, eli pankkivalvoja ja monetaarinen valvoja, mutta kaksi erillistä tehtävää. Mutta tämä jako ei tarkoita sitä, että Euroopan parlamentti valvoisi tätä pankkivalvontaa. Kasvu- ja vakaussopimus on osoittanut, että poliittinen valvonta ei toimi. Pankkivalvonta ei myöskään ratkaise kaikkia ongelmia, sillä Kreikan, Portugalin, Espanjan ja Italian ongelmat edellyttävät aivan toisenlaista lähestymistapaa ja se liittyy Euroopan, euron tulevaisuuteen. Siitä on keskusteltava todellakin vakavahenkisessä keskustelussa. Kiitoksia. So, wir haben noch zwei. No niin, vielä kaksi puheenvuoroa. Ensimmäisenä edustaja Gurmai. Thank you very much, dear... Kiitoksia paljon puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin yksi kommentti EKPn johtokunnan nimityksistä. Varapuheenjohtaja Reding aikoo tehdä ehdotuksen naiskiintiöistä yritysten johtokunnista. Tämä osoittaa jälleen kerran, että toiveikas ajattelu ilman konkreettisia toimia ei tule ratkaisemaan mitään. Sukupuolten tasa-arvo on demokraattinen perusoikeuskysymys. Muutoin pidän hyvänä kymmenen jäsenvaltion tekemää päätöstä ottaa käyttöön finanssitransaktiovero ja myöskin talletusten takuu järjestelmän käyttöönotto on hyvä asia. Hyvin pitkän aikaa näistä asioista on keskusteltu nyt konkreettisia toimia tarvitaan. Pidän myöskin hyvänä sitä, että Irlantin puheenjohtajamaalla on valmis viemään eteenpäin nuorisotakuukysymystä. Barroso, te totesitte, että meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen, että voidaan välttyä siltä, että kokonainen sukupolvi Euroopassa menetetään, kadotetaan. Herra Rompoi, te puhutte kasvusta ja työllisyydestä. Mietin vain, kuinka te aiotte tähän päästä ilman tarpeellisia keinoja ja rahoitusta. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Bafton. Uh, thank you, uh, Kiitoksia, puhemies Schulz. On erittäin harvinaislaatuista, että minulla on mitään hyvää sanottavaa Euroopan komissiosta, mutta tänä päivänä on poikkeuksellinen tilanne viikonlopun aikana yhdistyneessä kuningaskunnassa Scaniusin kautta kauppakomissaari Carol de Hucht käänsi kelkkaansa ja sanoi, yhdistynyt kuningaskunta voi selvitä ilman Eurooppaa. Tämä on asia, jota olemme hokeneet vuosikausia. Kysyisinkin Barosolta, onko hän samaa mieltä oman komissaarinsa kanssa? Paljon kiitoksia. Ja viimeisenä vielä edustaja Gomez. Euroopan neuvosto ei puhunut kansainvälisen valuuttarahaston arvioita säästötoimien suhteen ja siitä, kuinka paljon se maksaa sitten laman kautta, erityisesti Portugalin, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Italian kansalaisille ja epäsuorasti se on heikentänyt myöskin euroaluetta kokonaisuudessaan. Komission pitäisi edistää Euroopan etuja ja miksi komissio ei pyydä, että Troikka arvioisi näitä mukauttamisohjelmia, nyt kun on otettu huomioon nämä virheet ja Lagardin selkeät suositukset, että annettaisiin enemmän aikaa ja kohtuulliset korkotasot näille maille. Miten komissio ja neuvosto voivat edelleen pitää näitä säästötoimia näin tiukkoja, kuten Hollande aivan oikein totesi. Tämähän on tuhoisia taloudellisia ja poliittisia seuraamuksia koko EUlle. Paljon kiitoksia edustaja Gomez. Näin Catch the Eye-menettely on päättynyt. Vielä kerran, arvon kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan. Voisitteko istuutua? Frau Gormai, seien Sie doch so lieb. Edustaja Gurmai, voisitteko istuutua? Catch the Eye-menettely on päättynyt. Paljon kiitoksia. Seuraavana puheenjohtajan puheenvuoron saa komission puheenjohtaja Barroso, olkaa hyvä. First of all, regarding the... Kiitoksia puhemies. Mitä tulee arvioihin, jotka kohdistuvat Euroopan neuvoston kokoukseen? Jotkut teistä varmaan pistivät merkille, että alustuspuheenvuorossani mainitsin kolme Eurooppa-neuvoston huippukokousta. Ja aivan tarkoituksella näin, koska tämä huippukokous oli tärkeä, sikäli sillä vahvistettiin joitakin aiemmin tehtyjä päätöksiä. Järjestystäkin on saatu aikaan, koska todellisuus on, että valitettavaa kyllä oli jotakin epäilyksiä sen osalta, miten sitoutuneita jotkut hallitukset olivat olleet niihin päätöksiin, jotka oli, nämä hallitukset olivat itse tehneet aiemmin. Mutta itse asiassa lopulliset päätökset joistakin näistä tärkeimmistä seikoista tulevat vasta myöhemmässä vaiheessa, nimittäin mitä tulee talousaraliittoon ja sitten monivuotisen rahoituskehyksen. Tästäkin toivottavasti saadaan päätettyä marraskuussa. Arvion Eurooppa-neuvoston kokouksesta oli se, että edistystä todellakin saatiin aikaan, toden totta. Ja mitä tulee aiempien päätösten vahvistamiseen, nyt ei ollut vielä oikea aika kaiken kattavan vastauksen antamisen euroalueen haasteisiin, Euroopan unionin kohtaviin haasteisiin. Tämä on oikeudenmukainen arvio nähdäkseen niistä tuloksista, joita Euroopan neuvoston kokousta saatiin aikaan. Tietystikin meidän täytyy tietää, että me työstämme erittäin arkaluontoisia herkkiä asioita. Alustavat kannat, joita jäsenvaltioilla on, alun perin ovat hyvinkin kaukana toisistaan. Kaikkien instituutioiden tehtävänä luoda oikeat edellytykset, jotta konsensus saadaan aikaan ja operatiivisiin päätöksiin voidaan mennä. Yksi sekä jonka suhteen saatiin edistystä on yhteinen valvontamekanismi. Tämänpäiväinen keskustelu hienoa kyllä osoitti, että suuri konsensus kohdistuu niihin periaatteisiin, jotka komission ehdotusten takana ja jotka heijastuvat sitten neuvoston johtopäätöksiin. Mukaan luottuna tärkeimpänä seikkana se, että pankkivalvontajärjestelmä kattaa kaikki pankit ja että tarvitaan avoimuutta sikäli kun se on vain mahdollista sen osalta, että muutkin kuin euromaat voivat osallistua halutessaan. Ja että tämä uusi järjestelmä on tärkeä elementti, joka avulla halutaan varmistaa se, että Euroopassa päästään eteenpäin, luottamusta voidaan parantaa ja emua voidaan syventää ja avata tietä pankkien pääomittamisjärjestelmille tämän vakausmekanismin kautta. Esittely Rova Täisen totesi, että työtä tämän järjestelmän osalta täytyy jatkaa. Komissio tulee valvomaan tätä EVM-ehdotusta, tarkalleen sen toteuttamista. Ja järjestelmä käyttänyt vuonna 2013, niin kuin komission ehdotonta toivon mukaan toteutuu. Tässä aloitetaan systeemisistä pankeista tämän pankkivalvontajärjestelmän yhteydessä ensin euroalueen pankeista, mutta sitten se voidaan laajentaa muihinkin euroalueen pankkeihin. Toinen tärkeä seikka, muistaakseni herra Mauri tämän mainitsi, oli se, että nyt täytyy pitää kiirettä. Voin kertoa hänelle, että minä tein selväksi tämän kiireellisyys tarpeen jo aiemmin. Tosiasia on, että mikäli haluaa rehellisesti arvioida asioita, niin tosiasia on, että kaikki jäsenvaltiot eivät katso, että asia on niin kiireellinen. Tämä osoittaa, kuinka taloudellisesti ja finanssipoliittisesti maat ovat niin erilaisessa asemassa suhteessa toisiinsa, mutta kyse on kuitenkin meidän reaktioidemme uskottavuudesta. Tietystikin tätä reaktiota, näitä vastauksia on valmisteltu erittäin huolellisesti poliittiselta ja tekniseltä kannalta, mutta päätösten täytyy tulla niin pian kuin vain mahdollista. Toinen seikka, joka täällä otettiin puheeksi, liittyi sosiaaliseen yhteiskuntasopimukseen. Kuinka me voimme täydentää jotakin näitä päätöksiä yhteiskunnallisen sosiaalisen ulottuvuuden mukaanottamisen avulla. Yhteiskuntasopimus hyvin pitkälti liittyy Eurooppa 2020 strategiaan. Ei pidä unohtaa, että siellä puhutaan kaikki mukanottavasta inklusiivisesta kasvusta. Toinen talouspolitiikan ohjausjakso, makrotalouspolitiikan valvonta on yksi tärkeä osa tätä strategi- strategiaa. Tämä tuo mukanaan uusia haasteita meille kaikille, nimittäin mitä tulee esimerkiksi siihen, että varmistetaan se, että työmarkkinat ja sosiaalikysymykset otetaan riittävästi huomioon ja niitä arvioidaan uudessa kehyksessä. Tämä integroituminen on seurassa siitä, että talouskasvu ja työllisyys ja sosiaaliset tekijät ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Keskustelussa ihmiset puhuvat siitä, että tarvittaisiin todellinen eurooppalainen valtionvarainministeri ja todellinen ministeri, talousministeri Euroopan tasolle. Tämä täydentää sitä työtä, jota tehdään finanssipoliittisen vakauden aikaansaamiseksi. Siten sitouduttaisiin kasvuun ja kestävään kasvuun ja taloudellisen ja sosiaalisen ulottuvuuden huomioottamisen. Työllisyys ja sosiaalinen kohesio eivät ole pelkästään tulosta talouskasvusta, vaan myöskin tärkeä edellytys. Komissio vahvasti uskoa, että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, solidaarisuuden, tasavertaisten mahdollisuuksien periaatteiden täytyy olla eurooppalaisen rakentamisen kulmakivinä. Ja ne täytyy pitää, niitä täytyy pitää ennalta edellytyksinä tulevalle taloudelliselle vauraudelle, Euroopan kansalaisten hyvinvoinnille ja eurooppalaiselle kohesiolle. Niiden täytyy olla eurooppalaisen kasvuagendan peruspilareina. Vuodesta 2013 eteenpäin komissio tekee sosiaalisia investointeja kasvu, kasvuun ja työllisyyteen. Jotkut teistä mainitsitte tämän, kun te puhutte tästä yhteiskuntasopimuksesta. Ja viestini teille on se, että kyllä, me teemme kaikkemme, kaiken minkä vain voimme niillä välineillä, joilla meillä on käytössämme Euroopan tasolla. Me haluamme panostaa talouteen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen nykykriisin vallitessa talouskriisin valitessa Euroopan unionin alueella. Mitä tulee sitten tuleviin päätöksiin, kun tarkastellaan siis velan keskinäistämistä? Te tiedätte, mikä meidän kantamme on. Komissio on tämän selkeästi ilmaissut ja me tulemme puhumaan tästä ja myöskin tässä Blueprint-asiakirjassa, jonka mainitsin. Yksi asiakirja, yksi asia on sellainen, jonka haluan tehdä selväksi. En ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että he kannattavat sitä, että Tupakin sisältö pistän täytäntöön ja samalla otan lisää valvontapuolen integraatiota budjettipolitiikan puolelle. He kannattavat sitä, että vahvistetaan komission valtaoikeuksia, Euroopan instituutioiden valtaoikeuksia ja yhteisömenetelmää taloushallinnon puolella, mutta samanaikaisesti he eivät hyväksy tätä ennen kuin päätöksiä on tehty. Esimerkiksi luostusrahastosta. Minun mielestäni tämä on virhe. Tämä on virhe, koska mikäli tehdään yksi tärkeä edistysaskel Euroopan unionin tasolla riippuvaiseksi toisista asioista, joiden osalta hyvin tiedetään, että vielä ei ole sopua jäsenvaltioiden kesken olemassakaan, niin käytännössä halvaannutetaan koko tämä edistys taloushallinnon osalta koko eurovyöhykkeen suhteen. Tämä on virhe. Minun Neuvoni kaikille eurooppalaisille voimille olisi, että tuetaan kaikkia, joka mahdollistaa sen, että voidaan mahdollisimman pitkälti panostaa yhteisömenetelmän eurooppalaisiin instituutioihin, ja näin on ihan taatusti Tupac-ehdotustenkin suhteen. Aivan erityisesti. Toinen seikka, joka täällä mainittiin, oli tilanne, joka koskee joitakin IMFn lausumia, kansainvälisen valuuttarahaston lausumia. Minäkin haluaisin nyt selkeyttää asian. IMF on kuvellut tätä tilannetta eri tavalla kuin mitä euroskeptikot ovat väittäneet, että eurokriisi tänä päivänä Euroopan talouden kontolla johtuu valtavasta julkisten valtavasta julkisesta verasta, joka on hallitusten aikaansaamaa, ja myöskin joidenkin sektoreiden, taloussektoreiden toiminnasta. Tämä on johtunut mukaan luottanut Euroopan unionin ulkopuolisesta toiminnasta, että Eurooppa ei ole ongelman alku perään, vaan pikemminkin tämän kriisin kärsiä ja myöskin ratkaisuja. Tämän todellisuus. Kyse oli vastuuttomasta toiminnasta, liian suuresta viranomaisten ottamasta velasta ja joskus täysin vastuuttomasta rahoitussektorin toiminnasta. Tämä on osoitus siitä, että ei tämä ole pelkästään Euroopan ongelma. Herra Farage, teidän omassa maassanne tilanne on se, että te ette ole eurovyöhykkeen jäsen, mutta on, että teillä tehdään hyvin tiukkoja, vaikeita säästötoimia. Ja britit joutuvat kärsimään myöskin menneistä virheistä. Ei euro luonut teille tätä Britannian ongelmaa. Ei se eurosta johdu. So it is in... Joten älyllisesti ja poliittisesti ja älyllisesti on epärehellistä väittää, että euro on kaikkien ongelmien syy. Euroopan unioni on osa ratkaisua, koska, koska jotkut jäsenvaltioistamme ilman muiden maiden, euroalueiden maiden tukea eivät voisi saada aikaan riittävästi rahoitusta pitäkseen yllä sosiaalipalveluitaan ja koko valtiostojärjestelmänsä ja terveydenhoitoa ja koulutusta. Tämä on todellisuutta, että Eurooppa on osa ratkaisua ja nyt meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme vakauttaa eurovyöhykkeen ja luoda sellaiset edellytykset, että kasvua voi syntyä. Mitä kasvua? Kestävää kasvua. Ei menneisyyden kasvua. Liiallisen velkaan perustava kasvu ei ole kestävää. Kasvu, joka perustuu vastuttamaan yksityiseen luotonantoon, ei ole uskottavaa kasvua. Meidän täytyy luoda kasvulle sellaiset edellytykset, jotka ovat poh- kestävällä pohjalla. Siksi kansainvälinen valuuttarahasto ja komissio ja EKP kannattavat sitä, että finanssipoliittiselle puolelle saadaan aikaan konsolidointia. Olemme samaa mieltä siitä, että tilanteet eri jäsenvaltioissa ovat erilaiset, joten ne maat, joilla on vielä liikkumavaraa tai marginaalia, pitää yllä tai edistää kasvua sisäisen kysynnän kasvattamisella. Voivat näin tehdä. Joissakin tapauksissa voidaan myöskin tavoitteita hieman hienosäätää, mutta minä täytyy tehdä selväksi, että Euroopan komissio oli se toimija, joka ehdotti ja ei, kansainvälinen tuki sitä, että Portugalin ja Espanjan osalta annetaan vielä yksi vuosi aikaa, jotta tavoitteisiin päästään talousarvion konsolidoiden osalta. Tämä oli meidän ehdotuksemme, ei IMFn ehdotus. Ensinnäkin Espanjasta ja sitten Portugalista toteaisin, että komissio suositteli neuvostolle sitä, että pidetään yhdellä vuodella tätä liiallisen alijäämän purkumenettelyä. Meidän sääntämme, joka liskoi tähän kasvu- ja vakaussopimukseen, vastaa sen, että mikäli talouden tilanne on huonompi kuin odotettu, oli odotettu silloin, rakenteellisella tasolla tehdyt toimet ja liiallisen alijäämän purkamiseksi voidaan hoitaa siten, että nimellisä vaje voi ylittää raja, mutta tämmöinen ei automaattista. Tilanne täytyy arvioida tapauskohtaisesti. Tämä oli myöskin Loval Lagardin kanta, kun hän totesi, että silloin kun on tarpeellista ja mahdollista, näin voidaan tehdä. Aina kun tarpeellista ja mahdollista, näin voidaan tehdä. Tämä juuri nimenomaan on niiden toimiin olinten tekemä päätös, joka valvoo tilanteensa maissa, mutta erityisestikin Portugalissa ja niissä maissa, joissa rahoitusjärjestelmä on vaikeuksissa Irlannissa, Kreikassa ja Portugalissa. Täytyy arvioida näitä seuraamuksia, joita mahdollisella vakau- tämän vakau- vakautus- tai tasapainottamisajan pidentämisellä on. Mukautus aika saattaa helpottaa sitä, että velkaan voidaan purkaa ja sitten nämä maat voivat päästä markkinoilla paremmin toimimaan ja sitten lisärahoitusta voidaan löytää. Se on kuitenkin euron vyöhykin maista päätöksiä tehdään hallitusten tasolla loppujen lopuksi ja komissio tekee vain ehdotuksensa, mutta mä haluan tehdä selväksi sen, että päätökset tehdään kuitenkin loppujen lopuksi hallitusten kesken. Ovatko eurovyöhykkeen maata valmiita antamaan lisää rahoitusta? Tämä on tärkeä kysymys. Tämä tarkoittaa sitä, että näissä ohjelman piirin kuulissa maissa mahdollinen ohjelman pidentämisessä päätös on alistettu erittäin tärkeille kriteereille, tiukille kriteereille, jotka liittyvät velkaan. Ja tämä myöskin IMFn kanta. Yksi asia nyt on tärkeää pistää merkille, ja ihmiset, joita riittävästi kiinnitetään huomiota, tämä on se, nimittäin se tosiasia, että ne, jotka nyt sanovat, että meidän pitäisi, miten nyt sanoisin, olla joustavampia finanssipoliittisten tavoitteiden osalta, sanovat samanaikaisesti, että velkaa täytyy rankasti sanerata Jotkut sanovat, että euroalue on liian suuri ja että Euroopan ei pitäisi sellaisen olla mukana, että oli väärin ylipäänsä ottaa nämä mukaan, nämä Euroopan maat tähän eurovyöhykkeeseen. Tämä on juuri se pointti, joka haluaisin esittää. Me emme, emme ole tästä samaa mieltä. Me uskon, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme pitää kiinni euroalueen koskemattomuudesta kiinni. Mikäli hyväksytään lisää joustavuus finanssi mukauttamisen osalta täytyy pohtia, mitä seuraamuksia tällä on velan ja vakauden osalta ja kuinka voidaan pitää nämä maata markkinoilla, pitää nämä maat markkinoilla mukana ja saada mahdollisimman nopeasti takaisin mukaan markkinoille. Tämä on tärkeää muistaa. Tämä on vastaus näihin suuriin kysymyksiin, jotka tästä esitettiin. Todettiin myöskin, että hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä. Uskon, että Eurooppa-neuvoston kokous oli merkittävä virstanpylväs, koska siinä keskusteltiin suhteellisen avoimesti ongelmista. En ole laisinkaan halunnut aliarvioida niitä vaikeuksia ja ongelmia haasteita, joita on vielä edessä. Nyt ollaan kohtaan, on todennäköisesti siksi, että vähemmän painetta tulee markkinoilta, kiireellisyyden tuntu kaikissa pääkaupungeissa ei ole samanlainen. Siksi oletankin, että komissio ja parlamentti ja eurooppalaiset instituutiot pitävät yllä hyvin voimakkaasti tätä asiaa esityslistalla. Siksi toivomme, että saamme aikaan euro- vyöhykkeen taloushallintoon kokonaisvaltaisen kaiken kattavan lähestymistavan luottamuksen aikaansaamiseksi. koska luottamus on tärkeää, että halutaan saada aikaan investointeja kasvun ja työllisyyden pönkittämiseksi. Tämä on meidän perimmäinen tavoitteemme. Kasvu ja työllisyys, kestävä kasvu ja kestävät työpaikat. Kiitos. Das Wort hat jetzt der... Ja seuraavana puheenvuoron saa Puheenjohtaja Van Rompuy. President. Puhemies, hyvät kollegat. Monet teistä sanoivat, että pitää toimia ja pitää toimia heti. Ja kerroin teille vähän tilanteesta. Olen kertonut, mitä olemme tehneet kahden kolmen viimeisen vuoden aikana. Ja jotkut teistä vielä sanoivat, että olette tehneet paljon ja nyt pitää sitten panna täytäntöön ja toteuttaa sitä, mistä on päätetty. Eli ei pidä luoda uusia välineitä. Tämä on tullut esiin monta kertaa ennen kuin tämänhetkisiä välineitä on toteutettu. Ja samaan aikaan on sanottu, että pitää toimia, pitää toimia heti. Se, mitä teemme ja mitä olemme tähän mennessä tehneet, ja olen tästä monta kertaa puhunut, niin se oli mahdotonta kuvitella vielä vuosi, kaksi sitten – ja kun tekee työtä talous- ja rahaliiton parissa, niin täytyy nyt todeta, nyt kun tätä työtä on tehty ja tekin olette nähneet omassa työssänne, omissa valiokunnissanne, ja Tissanin erinomaisesta mietinnössäkin on todettu, että olette todenneet, että paljon on jo tehty talous- ja budjetti- ja pankkiliiton osalta. Ja meidän täytyy nyt syventää tätä työtä, mutta me olemme kuitenkin hyve, edenneet hyvin pitkälle mutta on aliarvioitu kuitenkin. Ja uskon, että meidän kaikkien täytyy ottaa tästä vastuu sekä jäsenvaltioissa että kaikissa toimielimissä, niin me olemme aliarvioineet, kuinka laaja ja kuinka syvä ja kuinka vakava tämä kriisi on tietyissä jäsenvaltioissa. Kilpailukyvyn heikkeneminen ja velan kestävyyden heikkeneminen ovat olleet niin vakavia, että tähän menee paljon enemmän aikaa, jotta tilanne saadaan oikaistua. Ei pidä hetkeäkään kuvitella, että kun on 15 prosentin alijäämä, kuten tietyissä valtioissa on, ja kun on 150 prosentin velka, niin että voitaisiin välttyä säästötoimilta. On turha kuvitella, että kun on 15 prosentin alijäämä maksutaseessa, että voitaisiin välttyä oikaisevalta politiikalta ja säästöpolitiikalta. Ei niitä ole pakotettu Euroopan toimielinten tasolta, vaan tilanne on siihen pakottanut, ja kun ajatellaan, miten huono hallinto on ajanut monet maat tähän jamaan pitkäksi ajaksi. Jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin tasolla on toimittu liian myöhään. Eli tämä säästöpolitiikka ei ole politiikkaa, jota olisi ylhäältä päin määrätty, vaan se on ollut väistämätöntä politiikkaa, täysin väistämätöntä. Eli tässä on nyt aliarvioitu, kuinka laaja ja kuinka vakava kriisi on. Ja sitten olemme tehneet hyvin monia asioita, viimeisen kolmen vuoden aikana. Ja tämä työ jatkuu vielä. Ja tästä syystä nämä neljä toimielinten puheenjohtajaa työstävät lisäaloitteita. Ja yksi tärkeä asia, siis meillähän oli puutteita, eli meillä ei ole kunnollista finanssipoliittista yhdentymistä. Talouskriisin alussa asioita käsiteltiin toimielimissä, mutta kyse on hyvin pitkälti koordinoinnista. Ja nyt toimielinten pitää olla eurooppalaisempia ja yhteisempiä kaikille. Ja nyt, kun meillä on tätä valvontaa, niin se on eräänlainen ennakkotapaus, ennalta näkemätön asia. Ja totta kai meidän pitää tehdä kovasti työtä. Kesäkuussa tämä päätös tehtiin ja komissio on tehnyt syyskuussa ehdotuksen ja nyt sitten Eurooppa-neuvosto lokakuussa on miettinyt suuria suuntaviivoja, jotta työtä voidaan viedä eteenpäin. Ja teillä on oma vastuunne kannettavana, mitä tulee sitten pankkiunionin toteuttamiseen. Ja tietysti aikataulu on hyvin tiukka ja kunnianhimoinen, ja meidän täytyy jatkaa tätä työtä ja saada työ loppuun vuoden loppuun mennessä. Ja mitä tulee sitten lainsäädännöllisiin puitteisiin, No nyt meillähän on paljon tällaista työtä, kun pannaan tämä valvonta ja pankkiliitto todellakin täytäntöön ja kestää tietysti hyvin kauan ennen kuin ne kunnalla toimivat. Eli askel askeleelta, mutta kuitenkin vakavasti ja jatkuvasti me teemme työtä, jotta tämä pankkiunionin ensimmäinen pilari olisi pilari, joka on todella eurooppalainen. Ja meidän täytyy toimia, ja olemme toimineet, mutta meidän täytyy tehdä vakavasti työtä. Meidän täytyy toimia tavalla, joka takaa myöskin tulosten laadun. Ja jos on toimittu hiukan hitaasti, niin se johtuu muun muassa myöskin tästä. Eli minä uskon, että me olemme tehneet hyvin paljon ja että me olemme tekemässä asioita, jotka menneisyyteen verrattuna ovat lähes vallankumouksellisia, kun puhutaan tietyistä uusista toimielimistä ja instituutioista, joita perustetaan. Onko työ päättynyt? Ei. Ja siksi me mietimme nyt joulukuuta, mutta hyvät kollegat, tämä työ on paljon vaikeampaa kuin olemme kuvitelleet. Kaiken sen jälkeen, mitä on tehty, Sixpack, toivottavasti tämä two myöskin toteutuu, nopeasti. Ja kun ajatellaan kaikkea, mitä on tehty vakaus- ja kasvusopimuksen osalta ja kaikki, mitä on tehty rahoitusvälineiden osalta, kun ajatellaan kaikkea, mitä on tehty, niin nyt olemme todennäköisesti miettimässä näitä suverenisyys- ja solidaarisuuskysymyksiä. Seuraava etappi on laadullinen seikka. Meidän täytyy tässäkin edetä askel askeleelta. Ja voin vakuuttaa teille, että tämä keskustelu ei ole helppoa, ei täällä Euroopan parlamentissa eikä myöskään Eurooppa-neuvostossa eikä muissakaan toimielimissä. Mitä enemmän asioita on tehty, niin sitä vaikeammaksi on edetä ilman, että puututaan tiettyihin tabuihin, jotka ovat hyvin lähellä suverenisuuteen ja solidaarisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja voin nyt varoittaa teitä ennen joulukuuta tehtävää työ tulee olemaan erittäin vaikeaa ja meidän täytyy tehdä päätöksiä, jotka sitten liittyvät hyvin läheisesti näihin tabuihin. Sitten on puhuttu tästä viidennestä rakennuspalikasta, mutta sosiaalinen ulottuvuus on otettava mukaan kaikkeen politiikkaan, Näin toimittiin 2020 strategian osalta. Ja Barroso ja minä olemme taistelleet sen puolesta, että saataisiin tämä viides tavoite, köyhyyden torjunta. Ja se ei ollut helppoa. Valtaosa jäsenvaltioista ehdottomasti vastusti sitä. Mutta se on kuitenkin saatu mukaan Eurooppa 2020 strategiaan. Kasvu ja työllisyyssopimus, no sehän on nimenomaan sosiaalinen ulottuvuus mitä voisi olla sosiaalisempaa kuin se, että yritetään lyödä työpaikkoja näissä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Eli sosiaalinen ulottuvuus löytyy kaikkialta. Kun ehdotin näitä neljää rakennuspalikkaa, niin nehän ovat asioita, jotka ovat perinteisiä kaikissa talous- ja rahaliitoissa. Ja Euroopan neuvostossa hallitusten ja valtioiden päämiehet kaikista poliittisista ryhmistä eivät kyseenalaistaneet näitä, mutta meidän täytyy työstää tätä sosiaalista ulottuvuutta myöskin näiden neljän muun rakennuspalikan yhteydessä. Mutta erityisesti jäsenvaltioissa sosikka on tärkeässä asemassa. Ja kun jäsenvaltiossa tehdään budjetin oikaisupäätöksiä, itsehän olin valtionvarainministeri hyvin pitkään, ja jokainen toimenpide on arvioitava kun ajatellaan sen sosiaalista vaikutusta. Ja meillä täytyy olla politiikkaa, jota kannetaan vahvoilla harteilla. Ja sehän on kaikkein raskain taakka. Tämä on yleinen periaate, mutta kun sitä pannaan täytäntöön konkreettisesti, niin se on paljon vaikeampaa. Mutta tämä sosiaalinen ulottuvuus on mukana kaikessa politiikassa sekä Euroopan tasolla että jäsenvaltioissa. Jotkut sanoivat, että pitää nyt toimia heti kasvun edistämiseksi. No, hyvät kollegat, rahapolitiikkaa ei voi arvioida, mutta ei rahapolitiikka ole rajoittavaa. Tällä hetkellä korkotaso on lähes miinuksella, kun ajatellaan keskuspankkia, joka on antanut likviditeettiä tuhat miljardia tämän vuoden loppuun mennessä. Eli rahapolitiikka ei mitenkään ole rajoittavaa politiikkaa. Budjettipolitiikka Onko meillä taas alijäämiä? No sanoisin, että me voimme nyt hiukan pehmentää tätä tietä. Näin on toimittu Espanjan ja Portugalin osalta ja näin voidaan toimia myöskin muiden maiden osalta. Mutta jos me emme jatka näitä ponnisteluita budjettiasioiden oikaisemiseksi, niin silloin markkinat itse ikävä kyllä rankaisevat näitä maita välittömästi. Ja se, mitä on saatu aikaan, kun on toimittu, niin nämä edut menetetään välittömästi, kun korkotasot nousevat. Eli talouskasvu ei voida lyödä, luoda kovin helposti ja lyhyellä aikavälillä meidän täytyy nyt saada takaisin luottamus euroalueella. Se on kaikkein tärkeintä. Ja otan nyt esiin muutamia lukuja. Mutta kun sanotaan jotain myönteistä, niin täytyy olla hiukan epäluuloinen, ja kun näen nyt näitä korkoeroja eri jäsenvaltioiden välillä, kun ajatellaan vaikka 10 vuoden joukkovelkakirjoja valtaosassa jäsenmaita, ja sitten nämä benchmarkit, eli vaikka Saksan korkotasot, niin kun katsotaan nyt tämänhetkistä tilannetta ja verrataan sitä tilanteeseen silloin, kun se oli pahin 12 viimeisen kuukauden aikana, niin huomaan, että Italiassa ero on 239 pistettä vähemmän Portugalissa, 800 pistettä vähemmän Ilanissa, 900 pistettä vähemmän ja Belgiassa 270 pistettä vähemmän tätä eroa. Eli jos sanotaan, että ei ole mitään tuloksia saatu, niin sehän on ihan naurettavaa. No, tämä on nyt ollut vaikea oppitunti. On huom- vaikea huomata, että olemme herehtyneet menneisyydessä monta kertaa. No, jotkut teistä ovat ehkä aina oikeassa, mutta kyllä minäkin voin välillä erehtyä. Ja tämäkin on merkki siitä, että me voimme edistyä ja saada takaisin luottamusta. Ja jos tämä tilanne nyt saadaan kestämään, niin silloin kuluttajat ja yritykset myöskin hyötyvät ja alkavat luottaa meihin enemmän. Ja tällä tavalla voidaan sitten päästä kasvuuralle tämän vuoden loppuun mennessä ja ensi vuoden alussa. Mutta meidän on saatava takaisin luottamusta euroalueen tulevaisuuteen. Se on kaikkein tärkeintä, mitä voimme tehdä edistääksemme talouskasvua lyhyellä aikavälillä. Täällä ja Euroopan neuvostossa meillä on paljon työtä. Meidän täytyy toimia vaiheittain, askel askeleelta. Ja joka kerta meidän täytyy verrata tilannetta menneisyyteen ja meidän täytyy jatkaa tätä työtä myöskin joulukuussa. Mutta tällä välin toivon, että Euroopan parlamentin kanssa sitten marraskuussa pääsemme sopimukseen monivuotisesta rahoituskehyksestä, mutta meillä pitää olla yksi asia, jota ilman ei päästä sopimukseen. Meillä pitää olla kompromissivalmiutta, meillä pitää olla poliittista tahtoa päästä kompromissiin. Jos poliittista tahtoa ei ole, niin silloin sopimusta ei koskaan saada aikaan. Ja me puoleltamme teemme kaikkemme, kuten kaikissa neuvoston kokouksissa, me teemme kaikkemme, jotta saisimme aikaan kompromissin. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin päätän keskustelun tästä aiheesta. Ja näin pääsemme päivän kohokohtaan eli kuvauksiin. Niin, minulle on sanottu, että minun tulisi kertoa teille, miten tämä kuvaussessio etenee. Tämä kamera tulee ottamaan panoraamakuva